Good afternoon, colleagues, guests. Kollegat, hyvät vieraat, hyvä yleisö. Tervetuloa TAX 3 valiokunnan kokoukseen. Haluaisin aloittaa tämän päivän kuulemisen seuraavalla ilmoituksella. Huomenna on kulunut yksi vuosi siitä, kuin Tarpnet karuana Kalifia, rohkea maltalainen toimittaja, murhattiin. Pana valiokunnan jäsenillä oli mahdollisuus tavata hänet henkilökohtaisesti. Ja haluaisin pitää nyt hetken hiljaisuuden, jotta kunnioittaisimme häntä ja kaikkia tutkivia journalisteja, jotka ovat menettäneet henkensä viime aikoina Vilko Victoria Marinova Bulgariassa muun muassa, eli hetken hiljaisuus. Well, as you know... No niin, kuten tiedätte, tämän päivän kokous muodostuu kuulemisesta, joka koskee kultaisia viisumeja ja muita kansallisia ohjelmia, jotka tarjoavat veroetuuksia ja haluaisimme saada lisätietoa rahanpesuun, veronkiertoon ja verovälttelyyn liittyvistä riskeistä, jotka liittyvät näihin ohjelmiin. Ja sitten puhumme vapaista talous alueista ja myöskin näistä tullivarastoista ja vapaasatamista, jotka toimivat yleensä korkea-arvoisten tavaroiden pysyvinäkin varastointipaikkoina. Meillä on kaksi paneelia, ensimmäinen kulta, kultaisista viisumista ja toinen sitten vapaasatamista. kultaisissa viisumissa missä asioissa kutsumme OECDn ja NGO Global Witnessin edustajat paikalle puhumaan. Ja meillä on myös komission edustaja pääosasto Justista, joka pystyy sitten vastaamaan, vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin, joita hänelle esitetään ja kaikille näille panelisteille. Olemme myös kutsuneet Portugalin maahanmuuttajaraja palvelun johtajan paikalle, joka on vastuussa Portugalin kultaisten viisumien ohjelmasta, mutta valitettavasti hän ei ottanut vastaan kutsuamme, joten meillä ei ollut, ole nyt mahdollisuus kuulla Portugalin hallituksen kantaa tähän asiaan, joka olisi mahdollisesti voinut perustella tämän ohjelman ja vastata samalla jäsenten kysymyksiin, mutta näin ei nyt tapahtunut. Kaikki jäsenet ovat saaneet kirjalliset vastaukset, jotka on saatu joiltakin panelisteilta esittäviimme kysymyksiin jo ennen tätä kokousta. Ja nämä vastaukset, kuten aina, tulevat olemaan nähtävillä valiokuntamme verkkosivulla tämän kokouksen jälkeen. Joten aloitetaan sitten ensimmäinen paneeli, joka koskee kultaisten kultaisiin viisumeihin liittyvät rahanpesuriskit. Esittelisin ensimmäisen paneelin puhujamme ensimmäiseksi herra Philip Curves, joka on OECDn kansainvälisen yhteistyöyksikön johtaja, ja sitten rova Rachel Owens, joka on EU Advocacy for Global Witnessin päällikkö. Tervetuloa teille. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös Despina Vasialadun. Tervetulleeksi. Hän on pääosasto Justicein talousrikosyksikön varajohtaja ja Rova Monika Mushammerin, joka on saman yksikön kansalaisoikeuksien ja vapaan liikkuvuuden apulaisjohtaja. Tässä on pyritty hyödyntämään tai estämään tällaista rikollista käytäntöä liittyen myöskin yhteisiin raportointistandardeihin. Ja Philip Kerfsiltä kuulemme tästä kuulemisesta konsultaatiosta, vaikkakin tässä vaiheessa löydökset ovat vielä alustavia, mutta haluamme kuulla myöskin mahdollisia suosituksia. Ja mitä tulee Global Witnessiin, niin se on viime aikoina julkaissut tutkimuksen koskien kultaisia viisumia käsitteleviin ohjelmiin, ohjelmia ja olemme suurella mielenkiinnolla kuulemassa näistä tutkimuksista. Toimimme tavalliseen tapaan, eli jokaisella puhujalla on maksimissaan 10 minuuttia aikaa johdantopuheenvuoroa varten ja sen jälkeen sitten avaamme keskustelun jäsenille, joten pyytäisin herra Filip Kervsiä pitämään johdantopuheenvuoronsa 10 minuuttia maksimissaan. Thank you very much, Mr. Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kutsusta, että OECD sai tulla esittelemään työtämme tällä saralla. Nämä investointisuunnitelmat ja kansalaisuusjärjestelyt eivät ole työtä, jonka parissa teemme kattavampaa työtä OECDssä. Itse asiassa vastaan on tullut tällaisia järjestelyjä aika sattumanvaraisella tavalla osana työtämme, jota olemme viime vuosina tehneet automaattisen tiedon vaihdon väillä, mitä tulee rahoitustietojen tiedonvaihtoon. Kaikki, varmasti monet teistä tietävät, että OECD hyväksyi mandaattiin vuonna 14 standardiksi, miten vaihdetaan äh, tilitietoja automaattisesti ja tämän standardin lisäksi rahoituslaitoksia vaaditaan ja maat keräävät tietoa rahoituslaitoksilta tileistä, jotka ovat ulkomaalaisia, tile, ulkomaalaisten tilejä ja jakavat sitten tietoa asu, asuinmaan kanssa. Tämä ohjelma on hyvin pitkälle jo edistynyt 102 oikeudenkäyttöaluetta on sitoutunut automaattiseen tietonvaihtoon 2017 syyskuussa. Ens, puolet näistä alu- maista, mukaan lukien EU-valtiot, alkoivat ensimmäiset tiedonvaihdostandardin mukaisesti, ja nämä jäljellä olevat, jotka ovat sitoutuneet tiedonvaihtamiseen vuonna 2018, alkoivat tämän tiedonvaihdon viime kuussa. Kokonaisuudessaan mielestäni tämä on hyvin onnistunut ohjelma, mutta samanaikaisesti, miten sanoisin, osa, no, tätä myyntipalvelua OECDssä me myös tarkastelemme niitä alueita, joilla standardi on tavallaan uhattuna. On tällainen strategia myös näitä posareikiä varten. Me järjestelmällisesti keräämme tietoa keinoista ja tavoista, miten yhteinen yleinen standardijärjestelmä voitaisiin jotenkin kiertää. Osana tätä strategiaa meillä on pa- tietojen paljastamis... Äh, mekanismiin voivat nimettömästi antaa tietoja silloin, kun on kierretty CRS-järjestelmää. Ja osana tätä työtä, tämän yhteydessä olemme tulleet kohtaamaan tällaisia henkilöitä, jotka ovat saaneet kansalaisuuden investointia vastaan. On aloitettu, konsultaatioasiasta konsultaatio asiasta tämän vuoden alusta lähtien ja olemme tehneet yhteistyötä oikeudenkäyttöalueiden kanssa, jotta voitaisiin identifioida, missä määrin tällaisia järjestelyjä voidaan väärinkäyttää ja voitaisiin kiertää tätä kautta automaattista tiedonvaihtoa. Teknisellä tasolla olemme sopineet tietyistä kriteereistä, joiden pohjalta nämä RBI-ohjelmia voidaan pitää hyvin riskipitoisina, jotta sitä kautta kierrättäisiin yleisiä raportointistandardeja. Tässä on kaksi avainkriteeriä, joita käytämme. Toinen on se, että tai yksi piirteistä liittyy siihen, että tämän järjestelyn pitäisi ennakoida vain aivan minimi läsnäolo vaatimus, että saa kansalaisuuden tai pysyvän oleskeluluvan. Ja toinen kriteeri liittyy siihen, että tämä pitäisi johtaa, että kyseinen henkilö, joka hakee kansalaisuutta tai oleskelulupaa, hänen ulkomaalaisia varojaan verotetaan hyvin alhaisella tasolla – tai ei verota ollenkaan. Ja tämä voi sitten johtaa siihen, että kyseinen oikeudenkäyttöalue siellä ei ole ollenkaan verotusta, tai se voi johtaa, johtaa siitä, että kyseinen maa, vaikka sielläkin on standardiverojärjestely olemassa, verojärjestelmä, niin sillä on myös alueellinen verojärjestelmä, niin että ulkomaalaiset tulonlähteet, joita henkilöt saavat, sitä verotetaan vain, jos varat päätyvät tähän oikeudenkäyntialueeseen tai verot ovat alhaisia tai ei ollenkaan veroja, koska on erityinen verojärjestely, joka hyödyttää näitä äh, SPI, CBI, RBI-hakijoita. Nämä ovat kaksi kriteeriä, kriteerejä, joista olemme pitäneet kiinni. Olemme myös tutkineet, voitaisiinko ottaa käyttöön lieventäviä toimenpiteitä. Yksi näistä olisi sellainen, milloin kyseessä oleva maa järjestää spontaanisti tiedonvaihtoa alkuperäisen asuinmaan kanssa hakijan kohdalla. Ja toinen riskiä lieventävä tekijä, jonka olemme todenneet, on, jos dokumentit, asiakirjoita voidaan saada henkilöltä, joka hakee tätä lupaa, että sitten voidaan identifioida, että henkilö on saanut investointiohjelman kautta tämän oleskeluluvan. Näitä kriteerejä vastaan sihteeristö on analysoinut noin sataa tämän tyyppistä järjestelyä. Se ei kata vielä koko maailmaa. Olemme aloittaneet työmme saadaan kahden oikeudenkäyttöalueen kanssa, jotka ovat sitoutuneet automaattiseen tiedonvaihtoon tai tiedonvaihtostandardiin, ja näistä sadasta kahdesta maasta olemme identifioineet noin 100, sel- 100 järjestelmää, ja 20 todennäköisesti on sellaisia, jotka voidaan identifioida hyvin riskialtteena, ja tätä kautta voisi syntyä väärinkäytössä, mitä tulee yleiseen raportointijärjestelyyn. Jatkossa tarkoituksena on toimia niin, että nämä korkeariskiset järjestelmät julkistetaan. Ei niin, että mitenkään merkittäisiin näitä maita, jotka ovat aloittaneet järjestelmät, vaan tätä kautta rahoituslaitokset, jotka soveltavat yhteisiä raportointistandardeja, että niiden tietoisuus lisääntyy ja ne tietävät, milloin tilin haltijalla valtion voi liittyä korkea riski ja tulemme myös antamaan ohjeistusta, joka antaa lisäohjeistusta due diligence-toiminnassa tai voidaan vastata rahoituslaitosten kysymyksiin, jos, jos meillä on uutta tietoa näistä investointisuunnitelmista. Ja on hyvä, että että et, tiedetään, että kyseinen henkilö ei elä verotussyistä jossakin maassa tai on verosyistä maassa, koska tarkoituksenahan on, että kaikki oikeudenkäyttöalueet aloista tiedotetaan ja tietoja vaihdetaan, jos tapahtuu tällaista veroperusteista mm, toimintaa. Vaihdetaan siis tietoa kaikkien veronmaksajan asuntokotimaiden tai asun, asumismaiden kanssa. Sitten olemme myös todenneet, että, että jotkut valtiot ovat sitoutuneet siihen, että spontaanisti haluavat vaihtaa tietoja hakijan oleskelumaan kanssa. Se on hyvä kehitystä, koska näin voidaan vähentää riskiä ajatellen äh, sitä, että näitä järjestelmiä väärinkäytetään. Tässä lyhyesti tilanne tällä hetkellä. Aiomme äh, jatkaa tätä työtä varsin ja viettämään työn loppuun nopeasti ja alamme jatkossa analysoida sitten niitä maita, jotka eivät kuulu tähän 102 maahan, joita olemme jo tarkastelleet. Tässä mitä tähän mennessä suurin, suurin piirtein olemme tehneet. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten Rova Owens Global Witnessistä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tax kolme valiokunnalle kutsusta tulla puhumaan erityisesti korruptiosta, joka liittyy kultaisten viisumien järjestelmiin. En puhu nyt tässä äh, veronkierrosta, koska se ei ole meidän asiantuntemuksemme ydinaluetta. Tosiaan äh, Eh, Global Witness on jo yli 25 vuoden ajan paljastanut korruptiota aiemmin Kambodjan, Angolan kaltaisten maiden luonnonvarojen ryöstöön liittyen, mutta ajan kuluessa olemme havainneet, että korruptio on hyvin systeemistä. Sillä on oma elinkaarensa ensinnäkin varastaa, sitten varastoida ja sitten kuluttaa. Eli ensin haluaa haluamme tietää, mitä halutaan varastaa, vaikkapa maa-alueita, metsiä, toikka suoraan käteistä. Sitten äh, tämä täytyy piilottaa vaikkapa rahanpesun kautta äh, ja mm, pitämällä sitä veroparatiiseissa piilossa. Ja sitten äh, nämä rahat halutaan käyttää tietenkin yleensä vallassa pysymiseen Eh, myöskin eh, ostetaan eh, omaisuutta, luksustuotteita, omaisuutta Ja kultaiset viisumit ovat näille korruptoituneille rikollisille hyvin kiinnostavia. Mailla, joilla on kultaisia viisumeita, niin tämähän on toki kallista, mutta kannattavaa, koska se antaa korruptoituneille henkilöille ja heidän perheilleen pysyvän suojan näin. He voivat avata tilejä, ylittää rajoja, perustaa uusia yrityksiä hyvin suojassa. Ja eri toimittajaryhmien kanssa yhdessä olemme tutkineet kultaisten viisumien järjestelmiä ja väärinkäytöksiä. Esimerkiksi yritysjohtajat, jotka ovat olleet mukana skandaaleissa, Äh, heidän sukulaisensa, venäläiset oligarkit, äh, Ukrainan eliitti, joita on äh, syytetty korruptiosta ovat voineet hyötyä näistä kultaisen viisumin järjestelmistä. Global Witness viime viikolla julkaisi tutkimuksensa siitä, miten tämän korruptioelinkaaren viimeisessä vaiheessa, rahojen kuluttamisvaiheessa, Euroopan unionista on tullut hyvin kiinnostava kohde kultaisten viisumien kautta. Euroopan unioni on näin tarjonnut turvapaikan korruptoituneille tahoille eturistiriidat, voivat todella aiheuttaa merkittäviä ongelmia. Olemme havainneet muun muassa, että Kypros ja Portugal eivät ole tarkastaneet, mistä hakijoiden varallisuus on kotoisin kutasten viisumien hakijoiden. Eli tällainen due diligence-menettely ei ole toteutunut valtion virkamiehet arvioidessaan hakemuksia voivat varsin vapaasti käyttää harkinnan valtaansa ja ottaa huomioon erilaisia erityisolosuhteita. Eli näin nämä korruptoituneet rikolliset saavat helpontien Eurooppaan ja tällainen läpinäkymättömyys voi myös aiheuttaa korruptiota Euroopan unionin jäsenvaltioiden sisällä, koska harkinnan äh, varaa on niin paljon ja äh, tarkastelun valvonnan taso on hyvin äh, matalaa. Katsomme, että näitä kultaisevisumijärjestelmiä täytyy tiukentaa kaikki hakijat täytyy tiukan due diligence-prosessin kautta arvioida yksi kerrallaan ja heidän investointinsa täytyy tarkastaa ja myös heidän taustansa ja varallisuutensa tausta. Samoin meidän täytyy voida luottaa siihen, että hallitukset varmistavat sen, että että kansalaiset eivät joudu näistä malleista kärsimään ja että näitä viisumeita ei myydä liian helpolla. Samoin hallitukset, jotka päättävät antaa kansalaisuutensa kaupan, heidän tulisi käydä kansalaistensa ja myös suuren yleisön kanssa koko Euroopassa keskustelua siitä, mikä on hyväksyttävää. Joten jäsenvaltioiden tulisi avata myös perustelut näille kultaisen viisumijärjestelmille ja niiden <laughs> eduille suurelle yleisölle ja on äärimmäisen kriittistä paitsi jäsenvaltioiden turvallisuudelle myös koko Euroopan unionin integriteetille, että nämä järjestelmät ovat käynnissä tiukan valvonnan ja seulonnan kautta, eivätkä vain varojen keräämisen vuoksi. Näihin liittyy erilaisia vaaroja ja Yksi vaara on se, että kun jäsenvaltio tekee päätöksen, se vaikuttaa paitsi tämän jäsenvaltion ja sen kansalaisten elämään laajalti koko Euroopan unionin vapaan liikkuvuuden vuoksi. Näin vaikka jäsenvaltiotasolla tehdään päätös kultaisesta viisumista, niin äh, saa oikeastaan 27 passia yhden hinnalla. Eli usein äh, äh, tässä sitten on hyvin paljon vapaa matkustusta. Jäsenvaltiot, joilla näitä malleja ei ole, maksavat korkean hinnan niiden jäsenvaltioiden toimista, jotka kultaisia viisumeita myyvät harmonisointia, hyviä käytänteitä ei Euroopassa ole käytössä äh, tällä alalla. Due diligence äh, ja integriteetti ovat hyvin äh, vaarantuneita. Tietty eliitti voi toimia hyvin vapaasti. Mitä Euroopan unioni sitten voi tehdä? No, koska, koska tällainen kultainen viisumi avaa ovet kaikkialle Euroopan unioniin, ja kansalaisuus tuo mukanaan Euroopan unionin kansalaisuuden, niin mielestämme olisi perusteltua toimia Euroopan unionin tasolla. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että Vera Jourova, oikeuskomissaari, on lähtenyt asiassa liikkeelle ja katsonut, että EUsta ei voi tulla turvasanamaa rikollisille korruptiolle ja likaiselle rahalle ja että kansalaisuutta ei voi antaa ikään kuin palkinnoksi rikollisesta toiminnasta. Tarvitaan toimia Euroopan unionin tasolla. Näin ollen vetoammekin Euroopan unioniin, jotta se toteuttaisi seuraavat asiat. Ensinnäkin tulisi komission johdolla luoda Euroopan unionin laajuiset standardit due diligence-prosessista, jotta näitä kultaisia viisumeita aivat rikolliset ja korruptoituneet tahot voisi käyttää hyödykseen. Ja samoin jäsenvaltioiden tulisi avata, mitä hyötyä, mitä hyötyä näistä malleista on. Samoin riskit tulisi arvioida. Voisi olla valtioiden yhteinen riskianalysointi, joka toteuttaisi vaikka joka toinen vuosi. Samoin sitten kaikki ne, jotka ovat mukana kultaisten viisumien teollisuudessa, niiden tulisi vasta- vastaavalla tavalla kuin rahoituslaitosten allistua tiukkaan valvontaan. Ja samoin voitaisiin pohtia mahdollista rikkomusmenettelyä sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka tarjoavat kultaisia viisumeita, jos ne eivät äh, kunnioita EUn arvoja ja tavoitteita. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos paljon. Thank you very much. Paljon kiitoksia. No niin, nyt avaamme sitten keskustelun jäsenten kanssa. Ja kysymykset esitettäköön viiden minuutin jaksoissa. Eli yksi minuutti kysymykselle ja neljä minuuttia vastaukselle. Kuten totesin, kysymykset on mahdollista esittää, tai kysymyksiä on mahdollista esittää myös Euroopan komissiolle. Joten meillä on neljä puhujaa täällä, mutta pyytäisin jäseniä rajoittamaan kysymysten määrää ja myöskin vastaajien määrää, koska neljä minuuttia on aika rajallinen aika. Joten aloitetaan yhteisraportöörien äh, kanssa ensimmäiseksi herra Niedermayer. Ja Peter, kiitos paljon, että tulitte tänne paikalle ihan rehellisesti. En välttämättä pysty ö, käsittelemään tai esittämään ihan spesifiä kysymyksiä. Toivottavasti joku voi vastata. Toivomme, että tai olimme tietoisia, että tällaisia ohjelmia on olemassa ja Transparency Informational, Internationalilta olemme oppineet, että rahan pesuasioista ei siellä paljon välitetä. Kaksi asiaa minua huolestuttaa. Yksi on abstraktimpi, se liittyy arvoihin, eli mitä rahalla voi ostaa. Ja ymmärrän, että Eurooppa perustuu tiettyihin arvoihin. Arvot eivät ole yleensä kaupan. Eli pitäisikö rahalla saada sitten jotakin etua, jos joku on vähemmän rikas ja, joku, ja haluaa tulla sitten Euroopan liiketoimintaa harjoittamaan ja sitten hän, ja sitten taas henkilö, joka on tullut tänne ja maksaa hinnan, niin saavat vain luo vain, Euroop, luo vain Euroopalle kuluja. Tämä on hieman epäselvä tilalle, tilanne. Mutta eh, ihan selkeästi, kuinka pitkälti tässä katsotaan talouspuolta. Meidän aikanammehan ei likviditeetistä ole puutetta, sitä on itse asiassa turhankin paljon, mutta tarvitsemme investointeja. Meiltä puuttuu investointeja, jolla olisi korkea lisäarvo. Eli tarvitsemme investointeja, jolla luotaisiin kasvua, työpaikkoja ja vaurautta yhteiskunnalle. Ja tämä komponentti oikeastaan puuttuu näistä ohjelmista. Se, että joku nyt ostaa hyvin kalliin luksuskiinteistön vaikka, vaikkapa, niin ehkä se lisää sitten arvoa vaikkapa sille rakennuttajalle hieman, mutta muutoinhan se on luonut vain kuluja talou- maantaloudelle, Eli kiinteistömarkkinoiden hinnat nousevat esimerkiksi. Ja mitkä vaikutukset kaikilla tällä itse asiassa on taloudella. Eli se logiikka, että jos joku tulee rahat taskussaan ja sanoo, että antakaapa minulle oleskelulupa investointia vastaan, niin onkohan tämä nyt oikeastaan oikeanlaista logiikkaa tällä vuosisadalla. Se saattoi olla sitä edellisellä, mutta onko se sitä nyt? Like to... Niin voitaisiin tietenkin mennä ohjelma ohjelmalta, mutta kuka haluaisi vastata tähän kysymykseen? Rouva Owen, Owen Kiitoksia kysymyksistä. Tässä on tullutkin pari erinomaista kohtaa esiin. Meidän kannaltamme katsottuna on monia erilaisia ja parlamentin jäsenet saattaisivat väittää, että tällaisia järjestelyitä pitäisi edes olla olemassa. Meidän kannaltamme katsottuna olemme todella kiinnostuneita korruptiosta. Tämä on valtava kysymys jo sinällään EUlle ja valtava kysymys näille kyseisille jäsenvaltioille, jotka sallivat tällaiset yksilöt omaan maahansa. Ja mielestäni voidaan esiä, esittää monenlaisia argumentteja puolin ja toisin. Tämä on globaalia teollisuutta, tavallaan miljardien bisnestä. Se tuo rahaa jäsenvaltioon kyllä, mutta avainkysymys on, että me emme tiedä kuinka paljon rahaa tulee sisään. Tämä puuttuu täysin avoimuus näistä järjestelyistä ja avoimuutta puuttuu myös siitä silloin, kun varat päätyvät tähän jäsenvaltioon, mihin ne sitten päätyvät, mihin sitä rahaa käytetään. Joten tässä on myös tällainen vääristymisvaikutus hyvin pieniä jäsenvaltioita, jotka rahoituskriisin jälkeen etsivät tulolähteitä itselleen, mutta mistä me olemme huolissamme, niin kuin aikaisemmin sanoin, on tämä al- äh, juoksu kohti alhaisimpia standardeja, on häikäistynyt voitosta ja sulkesi silmänsä siltä, mitä nämä yksilöt tuovat mukanaan muuta, minkälaisia riskejä syntyy EUlle. Ja kun ajatellaan taloudellista puolta, Mielestäni tämä valiokunta juuri tarkastaa tätä puolta. Mitä ovat nämä talous, taloudelliset ja sosiaaliset niin sanotut hyödyt, joita näistä järjestelmistä syntyy, vai onko niitä ollenkaan? Koska tällä hetkellä, kuten sanoin, puuttuu niin paljon avoimuutta, että meiltäkin meni neljä kuukautta kirjoittaa tämä raportti, eikä ollenkaan löytynyt tietoa julkisista lähteistä, joten on hyvin vaikea arvioida tätä, ovatko nämä järjestelmät hyväksi EUlle tai jäsenvaltioille, jotka niitä pyörittävät. Siinä taisi olla vastaukseni. Thank you. anyone... Kiitoksia. Haluaisiko joku vielä lisätä tähän jotakin? Herra Kals, olkaa hyvä. Just uh, add to that very concretely that OECD we have not looked into these Ihan konkreettisesti voin vain todeta, että me emme tätä uh, ulottuvuutta näissä järjestelyissä ole tarkastelleet, uh, emme ole tosiaan tarkastelleet tätä moraalista ulottuvuutta – joka ilmiöllä on. Tietääkseni emme myöskään ole pohtineet syitä maille näin toimia, emmekä myöskään pitkän aikavälin pyrkimyksiä, mihin näillä järjestelyillä pyritään. En ollenkaan pidä mahdottomana, että mekö voisi tätäkin ulottuvuutta tarkastella jossain vaiheessa, mutta se ei nyt ole liittynyt tähän minun äh, tutkimukseen. Kiitos. Kiitoksia OECDllä. On selvästi koko kokemusta siitä, että maat tekevät monenlaisia epärationaalisia asioita. Jeppe Kofod sitten seuraavaksi äh, sosiaalidemokraattien esittelijä. Kiitos paljon esitteli, äh, puheenjohtajapanelisteille myös. Sallin, että, että toistaisin hieman Transparency Internationalin ja Global äh, Witnessin lukuja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 100 000 äh, oleskelulupaa ja 10 000 passia on annettu kultaisten viisumien myötä Euroopassa. Se on aika ällistyttävää, joten se, että kun kirjoitetaan näitä lukuja tai ajatellaan näitä lukuja, niin tällähän passilla esimerkiksi annetaan kansalaisuus koko Euroopan unioniin. Ja se, että 20 miljardia euroa yhteensä ulkomaalaisia sijoituksia on rekisteröity. Me emme edes, kuitenkaan emme tiedä kuinka paljon ja ketä nämä julkiset tai ulkomaiset sijoitukset ovat ja nämä luvan saaneet henkilöt ovat. Nämä kultaiset viisumiohjelmat sanoisin niistä tai kysyisin niistä, että oletteko vakuuttuneita, että nämä ohjelmat perustuvat todellisiin investointeihin ja todellisiin äh, sijoituksiin äh, talouksiin, jotka ottavat näitä henkilöitä vastaan. Kun katsotaan esimerkkejä, niin voidaanko todeta ja todentaa, että nämä henkilöt todella tuovat varoja tälle oikeudenkäyttöalueelle, minkälaisia henkilökohtaisia syitä heillä tähän on. Ja toiseksi, pystyttekö nimeämään yhdenkään ohjelman, jonka te ammattimaisesti katsoen voisitte todeta täysin turvalliseksi, jota ei ole käytetty väärin rahanpesuun tai rikolliseen toimintaan. Voitteko nimetä yhdenkään ohjelman tällaisen? Ja kolmanneksi, oletteko tietoisia esimerkkeistä, jossa esimerkiksi hakija olisi hyväksytty useampaankin, tai itse asiassa jolle ei olisi annettu kultaisen viisumin myötä tai tällaisen hakemuksen myötä kultaista viisumaa, ja sitten toisaalta olisi hyväksytty jonkun toisen ohjelman piirissä. Kuka haluaisi aloittaa? Ehkä OECDltä vastaus ensimmäiseksi herra Kersiltä. Yeah, again, I mean, we have looked into this only from a quite... Niin, olemme tarkastelleet tätä aika kapeasta näkökulmasta. Työmme aikana olemme oppineet tavallaan, että on valtavasti erilaisia ohjelmia, äh, äärimmäisyystä toiseen. Joissakin järjestöt tarvitaan vain maksun maksaminen. Tähän ei ole minkäänlaista piirrettä, joka liittyy jokaisen todelliseen sijoitukseen maahan. Ja sitten on sellaisia ohjelmia tai järjestelyitä, jotka houkuttelevat yrittäjyystoimintaa maassa. Aika paljon löytyy näiden kahden ääripään välillä. Ne, joita olemme erityisesti tarkastelleet, ovat näitä erittäin passiivisia sijoituksia, mutta tämä johtuu oikeastaan pelkästään siitä, että olemme tarkastelleet tätä asiaa vain sitä kautta, missä määrin kierretään yleisiä raportointivelvollisuuksia. Jos, tietysti on muitakin kysymyksiä, jotka pitää huomioon, mutta jos katsotaan asiaa vain tältä kannalta, niin kuin sanoin, niin silloin uskon, että on joukko sellaisia ohjelmia, jotka eivät ole ollenkaan riskihankkeita, jos haluaa käyttää näitä asunto-oikeusinvestointia vastaan vaikka Belgiassa – Belgiassa on korkeat verot eikä mitään erityisiä verokohteluita ulkomaalaisille siksi, jos haluaa tulla maan kansalaiseksi, jossa on ihan normaali verojärjestelmä, niin silloin ei kyllä saavuteta näitä eh, tarkoitusperiä, että haluttaisiin kiertää yleisiä raportointivelvollisuuksia silloin maa tulee saamaan teistä tietoa, jos te asut, olette tavallaan verotuksen syystä asukkaana, mutta tämä on vain yksi aspekti tätä CRSn kiertoa. Um, Kiitoksia sitten Rova Owen. Question first. Kiitos. Järjestöni niin ei ää, nyt muuta kuin kampanjoi sen puolesta, että korruption täytyy puuttua. Ja näin ollen en varmaankaan ole oikea henkilö menemään tämän pidemmälle tässä niin mutta olette täysin oikeassa siinä, että mitä, minkä tyyppisiä invest investointeja. Nämä ovat varmasti, edustaja Gomes puhuu Portugalin tilanteesta, jossa esimerkiksi kiinteistömarkkinoille tulee valtavia rahasummia, jotka sitten häiritsevät paikallisia kiinteistömarkkinoita. Ja näin sitten, onpa kyse sitten vaikkapa Lissabonista tai muusta alueesta, niin kansalaiset eivät kyllä tästä pääse hyötymään. Ja koska tulevista varoista ja siitä, miten hallitus niitä sitten käyttää, puuttuu valvontaa ja puuttuu läpinäkyvyyttä, avoimuutta, niin on hyvin vaikea arvioida tilannetta paikallisesti tai laajalti. Tällä hetkellä kyse on todellisesta teollisuudesta Euroopan unionissa ja se ei ole mitenkään säänneltyä, kun verrataan kaikkia muita teollisuuden aloja, miljardialoja, niitä yleensä EU sääntelee, mutta tätä kysymystä ei. Yhtenä esimerkkinä Unkarin tapaus, joka liittyi järjestelyjen integriteettiin ja pelkoon sen puutosta. Unkarissa oli äh, olemassa tilanne, jossa äh, valtio itse asiassa oli menettävänä osapuolena järjestelyssä. Nimittäin äh, näiden hakijoiden tuli ostaa valtion obligaatioita saadakseen kansalaisuuden, mutta korko olikin alhaisempi kuin tavallisilla säästötileillä, joten hallitus hävisi rahaa ja eh, tässä kyllä voidaan näin ollen todeta, että ei tämä välttämättä rahaa tuo jäsenvaltioille. Samoin sitten eh, näiden eh, järjestelyjen integriteettiin liittyy usein monia kysymyksiä. Samoin Bulgaria vaikkapa, Bulgarian, Bulgarian investointipankki, joka väitteiden mukaan antoi lainoja viisumihakijoille. Eli kyse ei ollut rahasta, jota olisi edes maahan tullut, vaan että pankki lainoitti näin näitä hakemuksia ja rahat sitten palasivat sitä kautta maahan, mutta todella esimerkiksi kiinteistöjen hinnat näihin voi häiritsevällä tavalla kyllä tällainen järjestely vaikuttaa. Kiitos. Kiitoksia. Kaikki poliittiset ryhmät eivät ole ilmoittaneet puhujensa nimeä, joten pyytäisin EPPtä nyt ensimmäiseksi tai seuraavaksi puhumaan. Ei ole. No seuraavaksi sitten sosiaalidemokraatit Anna Gomes. Well, yes, uh, when the Panama Papers... Niin, kun Panama-paperit tapahtuivat minun maassani, niin meillä sitten valiokunnassa me esitimme, tutkintavaliokunnassa esitimme paljon kysymyksiä ja totesimme, että minkäänlaisia taustaselvityksiä ei tehty näiden kultaisten viisumien hakijoiden suhteen, eikä, eikä myöskään varojen laillisuudesta. Yli 6000 kultaista viisumia on 2012 vuodesta myönnetty Portugalissa yli 11 000 henkilöä, jotka ovat onnistuneet tulemaan maahan perheen yhdistämisen kautta olivat sellaisia, että heidän taustaselvityksiään ei edes aiottu tehdä. Portugalissa suurin osa näistä tulee Kiinasta, vaikkakin Kiinasta ei saa viedä enempää kuin 50 000 dollaria vuodessa. Oksa ostaakseen sitten asunnon Portugalissa tarvii ainakin tänä päivänä noin 350 000 Olisi mielenkiinto- on mielenkiintoista nähdä myös, miten luvut suhtautuvat maihin, jo- joihin selkeästi liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta ja sen tuloa maahan, puhumattakaan nyt korruptiosta. OECD ei näytä olevan kiinnostunut tähän, tästä, mikä on mielenkiintoista, mielenkiintoista koska kyseessähän on tässä nyt kilpailusta alimmista tai edullisimmista ehdoista. Ja tämä liittyy myös valtion tukeen, joka käytännössä annetaan tällä tavalla järjestäytyneelle rikollisuudelle. Ja sitten se, että tässähän on aivan selkeät turvallisuusriskit kyseessä tietyissä maissa, esimerkiksi Maltalla, Kyproksella. Suoraan Schengenin kansalaisuus on sellainen asia, jota mainostetaan kultaisten viisumien kaupan yhteydessä. Ja tietenkin Interpolin johtaja huomautti tässä minulle hiljattain, että se tarkoittaa sitä, että Euroopan kansallis- kansalaisuuden omaavat henkilöt ovat tässä tapauksessa rikollisia, jota minun kysymykseni on osoitettu Rova Owensille. Ja se kuuluu, että mitä mieltä olette yrityksistä, jotka ovat saaneet sopimuksia jäsenvaltioiden kanssa järjestääkseen näitä tällaisia investoijaohjelmia tai kultainen viisumiohjelmia. Maltalla olemme nähneet, että tietty yritys Handlian Partners on ollut hyvin ikävässä roolissa. Ja mainitsisin tämän nyt vain, koska tässä juhlistimme juuri tämän toimittajan murhan yksivuotis muistopäivää. Daphne Caruana Galicia nimenomaan paljasti tällaisia asioita ja kaikki mitä hän sanoi oli totta. Sitten on muitakin ryhmiä, Aten-ryhmä, johon entinen komission puheenjohtaja Barroso suhtautui hyvin ystävällismielisesti ja nyt sitten tehdään yhteistyötä Montenegron ja tämän kaltaisten valtioiden kanssa. Nämä isot neljä ovat hyvin tärkeitä tässä tämän kaltaisten ohjelmien järjestäjinä. Tämä turvallisuusnäkökulma on asia, joka on jätetty systemaattisesti liian vähälle huomiolle, ei pelkästään Euroopan toimielimissä, vaan myöskin jäsenvaltioissa, koska jäsenvaltiot on annet, jäsenvaltioiden on annettu rauhassa kehitellä tällaisia inhottavia ohjelmia. Tässä suhdeluku piti olla yksi minuutti suhteessa neljään minuuttiin, mutta Rova Owens, vastatkoon. Thank you very much for the question. Um, I think... Kiitos kysymyksestä. Tässä taidetaan palata tuohon äh, huomioon siitä, että kyse on sääntelemättömästä, hyvin kannattavasta teollisuudesta, jossa suuret rahat liikkuvat. Ja katsomme siitä syystä, että Euroopan unionin rahanpesusääntöjen tulisi kattaa äh, nämä järjestelyt, koska usein kyse on juuri tästä. Valtavia äh, käteissummia tulee Euroopan unionin täysin sääntelemättä, eikä myöskään nämä joudu rahanpesutarkastelujen kohteeksi. Henian Partnersin äh, johtaja on kutsuttu passikuninkaaksikin. Hän on äh, tehnyt äh, Euroopan unionissa, Euroopan unionin passeista tällaisen luksustuotteen, jota markkinoidaan. Ja Euroopan unionissa myydään äh, mm, korkeimpaan äh, tarjouksen äh, pohjautuen passeja ilman kunnollisia tarkastuksia tai valvontaa ja tästä syystä vaadimme parempaa sääntelyä. Kyllä tässä myös eturistiriita kysymys voi nostaa esiin niin kuin Maltan tapauksessa Henian Partner on toteuttanut samalla tai huolehtinut hakijan hakemuksesta ja samalla hoitanut due diligence-prosessin, eli ensin houkuttelee hakijoita ja sitten vielä tarkastaa heidät. Ja ähm, jos äh, yritys saa rahaa siitä, mitä useampia hakijoita se saa järjestää järjestelmän läpi, niin sittenhän tässä on aika perversi kannustin tälle yritykselle lisätä hakijoiden määrää. Ja tässä korruption vaara luonnollisesti lisääntyy. Ja niin kuin edustaja Gomes totesi, tämä on todella valtavaa teollisuutta. Kyproksella, kun kävin lomalla toukokuussa tänä vuonna, niin näitä järjestelyjä mainostetaan jo ihan lentokentällä saapuessa suurin julistein, joten nämä yritykset todella tarjoavat tällaista palvelua ja Euroopan unionin toimielinten tulisi kyllä nyt hyvin tarkasti katsoa näitä järjestelyjä hyvin yksityiskohtaisesti ja mahdollisia vaaroja, joita tämä saattaa aiheuttaa Euroopan unionille. Kiitoksia. Ja sitten haluaisitteko herra Kerf lyhyesti vastata? Yeah, I, I would say that, when, when... tässä mainittiin nämä kaksi isoa toimijaa. Tässä sitten on monia pienempiä tahoja mukana. Me olemme jonkin verran keskustelleet näiden tahojen kanssa ja myös sektorin sisällä on toivetta suuremmasta sääntelystä en tiedä, liittyykö tämä nyt kilpailuvaltuutta tätä kautta tappaa kilpailua, onko ihan hyviä syitä taustalla, mutta selvää kuitenkin on, että kun säännellään tämän tyyppistä liiketoimintaa, siihen liittyy tiettyjä etuja, jos ei halua liikaa legitimoida tällaisia kultaisen passin järjestelyitä, koska mielestäni jos säännellään näiden välikäsien toimintaa, toimintaa, niin se voisi johtaa tähän. Mutta tämä kyllä johtaisi parempaan huolellisuusperiaatteen noudattamiseen ja ottaisin paremmin vertauskysymykset huoli, huomioon. Kun puhuin tästä automaattisesta tiedonvaihdosta, niin sen pitää perustua myös vahvaan hu- huolellisuusmenettelyyn niin, että ne, jotka käsittelevät hakemuksia, voivat todellakin identifioida hakijan todellisen alkuperämaan, joten etuja kyllä tästä syntyy. Kiitoksia. Sitten komission edustaja Ramon Tamer. Very much. Uh, I Paljon kiitoksia. Haluaisin kertoa teille hieman taustaa siihen, mitä komissiokin tekee tämän uh, asian suhteen nimenomaan parlamentin pyynnöstä. Me työstämme mm, kertomusta, jossa arvioimme kansalaisuus- ja oleskelulupaohjelmia eli näitä CBI- ja RBI-ohjelmia. Nämä täytyisi erottaa toisistaan, koska usein niistä puhutaan vain kultainen viisumiohjelmista, mutta meillä on todellakin tarkastelleet näitä kahta eri ohjelmaa, kansalaisuus ja sitten toisaalta oleskelulupaohjelmaa. Ja meillä on ulkoinen sopimus, joilla olemme analysoineet oikeudellista tilannetta ja toivottavasti saamme hieman lisätietoa myöskin talousvaikutuksista. Mutta tämä on toisaalta myös hieman hankalaa saada näitä tietoja. Vielä teemme asian parissa töitä, joten emme voi vielä lopullista arviota esittää, mutta näin nyt mm, taustahuomautuksena, että tämä on aika vaikea tilanne. Tietenkin työstämme myös tätä raporttia vielä, joten en voi tällä hetkellä vielä sanoa, että minkälaista ohjausta sen raportin jälkeen annettaisiin. Mutta ne asiat, jotka täällä on otettu esille koskien turvallisuustarkastuksiin hakijan kohdalla tai terrorismiuhat, mahdolliset terrorismiuhat, korruptiouhat, rahanpesu, veronkierto, ongelmat, ovat tärkeitä ja niihin on kiinnitetty huomiota ja olemme tyytyväisiä siihen, että olemme kuulleet OECDn edustajaa täällä ja myöskin Transparency Internationalin ja Global Witnessin panos on ollut tärkeä, koska kaikki tämä tieto kulkeutuu sitten myös meidän raporttiimme, jonka esittelemme tämän vuoden lopussa tai sitä ennen. Kiitoksia, joten nyt 10 minuuttia onkin jo täynnä. Haluaisiko ECRLT joku käyttää puheenvuoron? Näyttäisi siltä, ei näyttäisi siltä. Alde, haluaisiko joku käyttää Aldelta puheenvuoron? Olkaapa hyvä. Now, due to Brexit. Kiitos. Brexitin vuoksi tällä hetkellä äh, brittikansalaisten äh, kansalaisuushakemukset 27 EU-jäsenvaltiossa ovat lisääntyneitä samoin myös päinvastoin, eli muut EU-kansalaiset, jotka työskentelevät yhdistyneessä kuningaskunnassa, hakevat UKon kansalaisuutta. Onko teillä tietoa siitä, onko tätä käytetty äh, rahanpesuun, rahanpesutarkoituksen tai Äh, onko mahdollisesti veroparatiiseissa piilotettua rahaa. Nyt pyritty tätä kautta neutralisoimaan ja saamaan sitä kiertoon. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni, kun on lakia kunnioittava, noudattava hallinto, joka pyrkii täytäntöönpanemaan EU-päätöksiä, asetuksia, määräyksiä, tehdään eri, sadan aikaa edistystä, mutta meillä on sellainen, sellaistakin tietoa nyt, että tietyillä lainkäyttöalueilla ää, virkamiehet ovat tiivistäkin yhteistyössä rikollisten kanssa ja onko tässä jotain edistystä tällaisen toiminnan torjunnassa. Ja viimeinen kysymykseni liittyy kiinteistöinvestointeihin. Itse asun Berliinissä Saksassa ja viimeisten 4-5 vuoden aikana kiinteistöjen hinnat äh, ovat nousseet korkeuksiinsa ja näitä investointeja on tullut kyllä maista, joista ei kuvittelisi, että siellä on niin paljon rikkaita Kreikka, Portugali, Italia ja niin edelleen, joten on aika todennäköistä, että ei nyt ehkä 100 prosenttia, mutta aika suuri osa näistä investoinneista on itse asiassa ollut rahanpesua. Tämä olisi helppo välttää vaihtamalla tietoa veroviranomaisten välillä niin, että Saksan veroviranomainen Berliinissä, joka kerää kantaa kiinteistöä kauppaveron kertoisi tätä tietoa sitten niille maille, joista nämä rahat tulevat, mutta minun tietääkseni sellainen, joka tulee ulkomailta Berliiniin ja ostaa sieltä luksusasennon, voi olla aika varma siitä, että tämä tieto ei Ateenaan esimerkiksi koskaan päädy. Kiitos. Kiitos ja kukas haluaisi vastata? Rova Owens. Ehkä voisi aloittaa, kiitos. Um, sure, I'll answer the question vastaan kysymyksiin, joihin pystymme vastaamaan. Ehkä vastaan tähän viimeiseen ja ensimmäiseen koskien kiinteistöjä. Siis Global Witness Transparency Internationalin kanssa on kampanjoinut jo pitkään sen puolesta saada enemmän avoimuutta kiinteistösektorille ja olemme nähneet tämän esimerkiksi Isossa Britanniassa on sitouduttu siihen, että halutaan sellaista lainsäädäntöä, jonka myötä avataan näitä yrityksiä, todellisia omistajia kiinteistökauppojen takana, koska sitten kun EUn rahanpesuvastaiset säännöt tulivat voimaan, tämä oli huomattava edustusaskel, saatiin tietoa todellista yritysten omittajista. Silloin aloimme tarkastella myös kiinteistösektoria ja havaitsimme, että omais, omaisuutta ostettiin, niin emmekä tienneet, kuka oli todellinen ostaja, omistaja. Siis saadaan enemmän avoimuutta kiinteistöiden omistajista. Ja tätä nyt on ajettu Euroopan tasolla. Sitten, mitä tulee Brexit-kysymykseen, emme ole tätä analysoineet, koska meistä tämä riippuu hyvin paljon lopullisesta sopimuksesta Brexit-neuvottelun jälkeen. Monet kansalaisjärjestöt, jotka toimivat yhdistyneessä kuningaskunnassa, ovat todenneet, että Iso-Britannian täytyy pitää kiinni samoista sääntelyistä laajasta kuin tälläkin hetkellä mitä tulee rahanpesun vastaiseen toimintaan ja muuhunkin lainsäädäntöön liittyy sitten tiet, automaattiseen verotietojen vaihtoon tai muuhun. Ja vielä yksi asia, jonka varmasti ottaisin esiin, nimittäin viides rahanpesuvastainen direktiivi, joka hyväksyttiin, on todella tärkeä, on tärkeää, että isompi tänne hallitusta pidetään tilivelvollisena soveltamaan tätä lainsäädäntöä. Tässä halutaan, että paljastetaan todelliset yritysten omistajat, mutta myös trusteista pitää antaa enemmän tietoa, ottaen huomioon legitiimit intressit. Emmekä halua sitä, että Brexit-sopimuksen jälkeen sitten näitä sääntöjä enää ei noudatakaan Iso-Britanniassa. Tällä hetkellä emme näe mitään merkkejä siitä. Hallitus on sanonut, että aikoo jatkossakin noudattaa kyseisiä sääntöjä. Jo. Mutta tätä kuitenkin EUn ehkä pitäisi pitää silmällä jatkossa. Kiitos. Ja sitten vihreät. Eva Jolie, olkaa hyvä. Mm. I want to follow up on what Mr. Niedermayer... Haluaisin seurailla niillä linjoilla, jota herra Niedermayer tuossa esitti. Eli onko kansalaisuus jokin sellainen tavara, jonka voi myydä vai onko se arvo? Ja kun me keskustelemme, kuinka säännellä sitä, mutta ehkä meidän pitäisi kerrassaan vain kieltää se. Ei pitäisi olla mahdollista myydä kansalaisuutta. Haluaisin kuulla kantanne tähän. Tämähän olisi helpoin tapa toimia. Meillä on paljon tietoa siitä, kuinka tätä, näitä ohjelmia on väärinkäytetty, kuinka rahaa on pesty. Ja nyt meillä on no, Euroopassa rikollisia laillisesti mm, päässeitä rikollisia, ja me pystyisimme sen estämään, ja meidän pitäisi se estää. Ja haluaisin kuulla teiltä, että onko teillä EUn sisäisistä petoksista todisteita? Onko esimerkiksi eurooppalaisia, jotka ovat tuoneet vaikkapa maltalaisia tai bulgarialaisia tai romanialaisia tai itävaltalaisia tai kyproslaisia? Tai ovatko ne, nämä eurooppalaiset pyrkineet hankkimaan itselleen toisen Euroopan kansalaisuuden piilotellakseen tietoja? Tak, kakkos ja kolmos säännökset ovat sellaisia, että niitä pitäisi mielestäni muuttaa. Onko teillä esimerkkejä tästä, koska älyllisesti ajatellen tämä pitäisi olla helppoa. On, voitaisiin avata offshore-pankkitilejä tällä väärällä kansalaisuudella, jonka on saanut tällä tavalla itselleen hankittua. Ja näin myöskin tästä raportista, joka meillä on, että Ranskasta ei olisi tietoja. Onko teillä tietoa siitä, kuinka merkittävää tämä bisnes on Ranskassa, edes epävirallista tietoa. Ja ilolla kuuntelin komissiota, joka kertoi meille, että he työstävät sääntelyä, mutta ehkä sääntelyä pitäisi. ei pitäisi edes työttää, työ, työstää, vaan pitäisi kerta kaikkiaan kieltää tällaiset käytänteet. Herra Kurtz. On the, maybe on your second question, do, do you have examples? Uh esimerkkeistä. Minulla ei ole todisteita tästä, mutta niin kuin mainitsin, Porsan reikästrategiamme puitteissa olemme olleet yhteydessä moniin sidosryhmiin, kansalaisjärjestöihin, kentällä toimiviin asianajajiin ja niin edelleen. Ja asianajajat ovat äh, kertoneet meille, että näitä järjestelyjä mainostetaan esimerkiksi esimerkkinä Meksiko. Meksikossa tällaista kansalaisuuskauppaa käytiin sitä mainostaen. En, en tiedä, kuinka suurta tämä on Euroopassa. En tiedä tätä koko laajuutta. Konkreettisia numerotietoja meillä ei ole, mutta tällaisia esimerkkejä kyllä koko joukko. Kiitos. Kiitoksia, Snorva Owens. Unfortunately, I also had the same answer. It's, it's... Kyllä sama vastaus minultakin. Niin kuin komissiokin todennut, on hyvin vaikea saada tietoa EUn sisäisistä rahavirroista. Ja tämä oli kyllä tavoitteena meidän raportissa, mutta olen samaa mieltä teidän kanssanne. EU pitäisi todellakin tähän asiaan pureutua ja ottaa selvää. Ja Ranskassa oli myös sama. Tai mm, siis mm, tämä ei ole yksi huonoimmista ohjelmista tavallaan että puuttuisi eheyttä, rehellisyyttä ja avoimuutta, mutta siltikin oli hyvin vaikea saada tietoja. Joten mitä tahansa voitte tehdä jäsenvaltiossa, että saadaan aikaan suurempaa avoimuutta, niin siitä olisi kyllä hyötyä. Sitten ehkä palaan vielä ensimmäiseen kysymykseen ja voin olla täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Yksi syistä Global Witnessin kampanjassa on synnyttää juuri tällaista, herätellä tällaista keskustelua, emmekä ole vielä päättäneet, pitääkö tämä hylätä vai ei, mutta on, eh, ensin täytyy kyllä saada enemmän tietoa ennen kuin mitä päätöksiä voidaan tehdä. Ja sanoin jo, että neljä kuukautta teimme työtä, että saimme tämän eh, yleiskuvan aikaan, emmekä vieläkään oikein tiedä, miten se oikein toimii koko järjestelmä, mutta on, tämä on hyvin tärkeä kysymys tässä ennen Eurooppa-vaaleja meppien ja hallituksen pitäisi kysyä kansalaisiltaan, haluatteko, haluammeko me, että meidän passejamme ja kansalaisuuttamme myydään? Vai pidetäänkö sitä hyväksyttävänä? Ilman avoimuutta ja va- vastuuvelvollisuutta on vaikea käydä tästä oikeanlaista keskustelua. Kiitokset. Ja sitten olisiko Guelta puhujaa? Ei näyttäisi olevan. Entä sitten EFDDltä? Ei ole. Entäs ENFltä? No, thank you, Chairman. Niin kyllä, kiitos puheenjohtaja. Vai onko? Kyllä. Ei ole. ENFltä ei. Entäs EPPltä? Ludek Niedermayer, ole hyvä. Just let me follow up to... <clears throat> No niin, vielä tuo talouteen liittyvä kysymys koskee näitä CDI ja RBI ohjelmia. Näyttää siltä, että hallituksilla ei ole mitään talouspolitiikkaa sen takana, mutta selkeästi ajatellen nyt jos ajatellaan, että joku on ostanut muutamalla tuhannella eurolla valtion kirjoja, niin eihän sillä ole mitään vaikutusta eikä hyötyä eh, hallitukselle tai maalle. Ja jos ostaa luksusasunnon tai investoi vaikkapa yrityksen, jolla on satoja osakeen omistajia, niin ei sillä todellisuudessa ole mitään talousvaikutusta. Eikö tämän, näiden ohjelmien takana ole minkäänlaista syvällistä taloudellista analyysiä? Onko tämä vain jotakin menneisyyden kantamoisia? <laughs> No niin, mitäs taloustieteilijät sanovat tähän, ovatko he tyhmiä? So Niin on niin paljon eroja näissä ja ohjelmissa on monia saarivaltioita, oikeudenkäyttöalueita, no ei nyt Euroopassa välttämättä, mutta ei ehkä niiden takaa löydy suurempaa strategiaa kuin se, että ne, ne tarvitsevat tuloja. Nehän elävät usein pelkästään matkailusta. En nyt puhu eurooppalaisista oikeudenkäyttöalueista. Tämä on niille maille vain yksi tulonlähde sen lisäksi, mitä niillä nyt on. Ja sitten on muita ison, isompia maita, joilla on sellaiset järjestelyt, joilla pyrkivät houkuttelemaan investointeja toiseen liiketoimintaan maassa. se on ihan eri tilanne, mutta olisi varmasti kiinnostavaa läheisemminkin tarkastella molempia tämän tyyppisiä tilanteita niissäkin maissa, joissa tarkoituksena on houkutella todellisia sijoituksia ja yrityksiä, jotka toimivat aktiivisesti liiketoiminnassa. On, olisi kiva ottaa, hyvä ottaa selvää, saavuttavatko ne sen, mitä haluavat, mutta tämä on hiukan me, minun vastuualueeni ulkopuolelta, mutta uskon, että olisi kiinnostavaa kyllä tähän asiaan tutustua. Ja sitten Rova Owens. I'm happy to hear. Niin, olen tyytyväinen, että täällä on niin monia kysymyksiä esitetty tästä aiheesta, koska organisaationi katsoo, että tämä on todella sellainen asia, jota ei vielä oikein ymmärretä eikä tunneta. Eli miten nämä sosiotaloudelliset edut voivat näillä ohjelmilla olla. Luvut ovat selviä. Rahaa tulee maihin niiden myötä. Meillä on lukuja mm, tiettyjen maiden osalta ja voimme jotenkin vetää ne yhteen ja todeta, mitä se tarkoittaa EUn kannalta. Mutta suuri kysymys kuuluu, että mihin rahan menee ja koska näiden ohjelmien ympäriltä tai niistä puuttuu rehellisyyttä ja avoimuutta, eli menevätkö rahat esimerkiksi maan eduksi vai menevätkö ne vaikka jonnekin rahastoon, esimerkiksi Maltalla on tietty sosiaalisen kehityksen rahasto, mutta on kuultu, että sitä rahaa on sitten käytetty kuitenkin osakkeiden nostoon. Eli menevätkö nämä rahat Euroopan tai Maltan kansalaisten hyväksi? Tämä on tärkeä kysymys. Ja tässä puhuttiin myös siitä, että entäs sitten EUn ulkopuoliset valtiot, kuinka ne liittyvät tähän keskusteluun. On paljon Karibian valtioita, jotka tarjoavat viisumivapaan pääsyn EUn kansalaisille. Eli tämä on yksi lisäulottuvuus tähän kysymykseen. Eli meillä ei ole pelkästään EUn jäsenvaltiot, jotka myyvät näitä ohjelmia tai kansalaisuuksia tai oleskelulupia, vaan myöskin Karibian valtioita joilla on viisumi vapaa tai viisumi poikkeuskohtelu EUn kanssa. Eli tämä on toinen tapa, joka mahdollisesti voi auttaa korruptoitunusta rikollista pääsemään EU-hun. Tämä on todella mielenkiintoinen tilanne, koska kyseessähän on usein aika pienet saarjäsenvaltiot ja vain Antigua ja Barbuda on, ovat ainoita, joilla on jonkinlainen pieni raja, jotta saisi oleskeluluvan. Viisi päivää riittää, tai itse asiassa saa passin, ja sillä passilla pääsee jo matkustamaan Euroopassa, eu unionissa. Tässä on aikamoinen porsaan reikä. Ja tietyissä ohjelmissa ei tarvitse edes hakea itse sitä passia. Yritykset voivat hoitaa koko prosessin, antaa sinulle passin ja sillä pääseekin jo sitten EU-hun näiden viisumivapausohjelmien myötä. Eli tämä on yksi asia, jota EU pitäisi tarkastella, koska jos alamme säännellä vähentämällä riskejä EU-ssa, niin täytyy muistaa, että on olemassa myöskin tämä porsanreikä, että on olemassa EUn ulkopuolisia maita, joilla on pääsy EU-hun näiden erikoisjärjestelyyn käyttä. Kiitos paljon sitten Peres. Kiitoksia ennen kysymys Rachel Owensille. Tämä raportti, jonka yhdessä julkaista Transparency Internationalin kanssa, tavallaan olette hiukan varauksellinen tai arvoskriittinen kriittinen viidennen rahanpesun vastaisen direktiivin suhteen tätä kautta pankeista ja muusta välikäisistä on ollut tällaisia velvoitettuja y- yhteisöjä. Niiden pitää arvioida ehdokkaiden riskiprofiilia. Ymmärrämme hyvin, kuinka vaikea tämä on ja pitäisi ottaa huomioon myös tämä julkinen ulottuvuus. Tässä on lainsäädännöllä tietty paradoksi käsissään. Ja ymmärtääkseni Tämä on asia, joka huolestuttaa myös teitä. Onko teillä muita operatiivisia tehokkaita ehdotuksia, joiden kautta onnistuttaisiin ratkaisemaan tähän liittyvät ongelmat? En usko. Minulle on hyvin tärkeää toimia niin, että paketti, joka nyt on käsittelemällä, tuo aikaan, saa aikaan tuloksia, mutta voisitteko antaa hiukan jos siitä olisi paljon hyötyä. Sitten toinen kysymykseni liittyy Eh, Philip Kersle OECDstä. Uskoakseni yhdessä vastauksessa ne annatte ymmärtää, että on 20 maata, joihin liittyy ongelmia ilman, että mainitsit nimeltä, mutta jos ette anna nimeä, niin voisitteko kuitenkin kertoa, kuuluvatko jotkut EUn 28 tai 27 maahan tai kenties euroalueeseen? Mr. Kers. Ja herra Kerfs, olkaa hyvä. Oui, euh, dans la, la seule raison pour laquelle je n'ai pas encore, euh, je n'ai pas communiqué la liste, c'est parce que... Le, le... Niin, tämä työtä ei ole täysin vety loppuun, mutta voin jo sanoa, että tässä riskiluettelossa on kyllä maita, jotka kuuluvat EU-hun. Kyse ei ole vain Karibian saarista, vaan on myös oecd jäseniä ja EU-valtioita. Euro. Sitten euroalue. Mm. Uskoakseni kyllä löytyy sieltäkin. Um, thank you very much. Kiitos kysymyksestänne. Niin. Äh, Global Witness ja Transparency International tekevät tiivistä yhteistyötä työtä myös Euroopan parlamentin kanssa saadakseen komission liikkeelle viidennen rahanpesudirektiivin kohdalla ja onnistuimmehan me tässä. Ja tuossa keskustelussa erinomaista oli se, että yhteys kultaisten viisumien ja rahanpesun välillä todistettiin ensimmäistä kertaa ja eh, parlamentin jäsenet ja te muiden mukana. Todella huolehditte siitä, että tämä poliittinen keskustelu käytiin. Direktiivissä kuitenkin tuli sopia hyvin monista eri asioista ja arvostamme sitä, että poliittinen keskustelu saatiin käyntiin ja nyt todella tehdään sitten suosituksia vielä parannusten suhteen. Kritiikkiäkin voisimme esittää, olemme nimittäin huolissammekin. On hyvä asia, että viidessä rapesudirektiivi viittaa eh, kultaisten viisumien järjestelyjen sisältämiin riskeihin, mutta pelkäämme, että jos pankit ovat vastuussa ja esittävät näitä kysymyksiä, no viisumi saa joka tapauksessa, eh, tätä kautta ei viisumin saantia suinkaan eh, estetä tai keskeytetä. Ja miten varmistetaan todella se, että tieto siirtyy rahoituslaitokselta pankilta viranomaisille jäsenvaltiossa, jossa tämä järjestely on tarkoitus toteuttaa ja miten varmistetaan se, että nämä hakijat eivät mahdollisesti harjoita rahanpesua jos tulee kuudes äh, rahanpesudirektiivi tai viidettä uudistetaan, niin kyllä tämä teollisuus, kultaisten viisumien teollisuus tulisi sekin kattaa uusissa säännöissä. Kiitos. Commission. Kiitoksia ja sitten komissio vielä. I think the bank should have a role. They should have a role, but they need to have that... Pankeilla tulisi olla kyllä roolinsa, mutta tietojen vaihto on tärkeää ja sitten komissio. Niin, kiitoksia. Ehkäpä rahanpesun vastainen direktiivi on mainittukin muutaman kerran. Ja Rova Peres mm, mm, siihen puuttuu, joten sanon ehkä siitä muutaman sanan. Tämä direktiivi on sellainen, josta meidän täytyy muistaa, mikä sen tarkoitus on. Se on ennaltaehkäisevä direktiivi, jotta rahanpesua ei tapahtuisi. Se asettaa yksityisille tahoille velvoitteita rahanpehu pesuriskin suhteen, eli onko sellaista, sen pitää olla nimenomaiseen liiketoimeen liittyvä riski, eikä mikään yleinen. Ja heidän pitäisi raportoida epäilyksen alaisista äh, transaktioista arvopaper- tai tällaiselle äh, selvityskeskukselle. Äh, Rova Gomez itse asiassa parlamentista esitti tämän tarkistuksen ja me te, loimme yhteyden kultaisiin viisumeihin, viisumeihin ja totesimme, että jos henkilö, henkilö, henkilön havaitaan hakevan viisumia ja tekee tällaisen transaktion, niin heidän taustansa pitäisi erityisen tarkkaan tarkastaa ja jos sitten epäilyksiä ilmenee, niin niistä pitäisi raportoida. Joskus voi käydä niin, että viisumi tai passi on jo myönnetty ja äh, ehkä tutkimus on tehty aikaisemmin, mutta siitä tulokset eivät ole vielä tulleet ajoissa. Mutta Rachel totesi, että tällaiset tahot, jotka hoitavat näitä investointiohjelmia, niin heistä pitäisi tulla velvollisuuden alaisia tai veloitettuja tahoja tai e, järjestöjä. En ole ihan varma, varma siitä analyysimme perusteella, että olisiko tämä oikea tapa toimia, koska rahanpesudirektiivin tarkoitus on valvoa aivan spesifejä transaktioita. Eli, eli aivan spesifi transaktio, jonka myötä henkilö haluaa kansalaisuuden, eh, herättää epäilyksen, niin jos ei tällaista ole, niin silloin eh, toimiin ei voida ryhtyä. Jos henkilö eh, haluaa hakea kansallisuutta täysin puhtain rahoin, sitä kansalaisuutta hakea, niin silloin mitään epäilystä ei synny. Komissaari Jurova on usein sanonut, että jonkinlaista due diligenceä tarvitaan ja joissakin tapauksessa se voi näyttää samalta kuin se, mitä velvoitetaan rahanpesudirektiivissä, mutta rahanpesudirektiivi ei välttämättä ole oikea väline tämän asian hoitamiseen. Haluaisin sanoa myös, että pankeista puhutaan paljon, mutta kuten kaikki tiedätte, rahanpesudirektiivihän ei koske pelkästään pankkeja, vaan jos henkilö haluaa vaikka ostaa kiinteistön, niin kiinteistön välittäjäyritysten täytyy tarkastella henkilöiden taustat ja heidän epäilyksenlaisuus. Ja sitten myös esimerkiksi mukana on usein lakimiehiä tai neuvonantajia ja tällaisetkin tahot ovat direktiivin mukaisia velvollisia tarjoamaan tietoa. Eli tällainen kattava järjestelmä on olemassa rahanpesun ehkäisemiseen äh, erityisten äh, transaktioiden kohdalla, mutta sitä ei pitäisi sekoittaa tähän ohjelmaan, tähän, tähän kansalaisuusohjelmaan, jota henkilö voi hakea sitten tietyn transaktion perusteella. Kiitos. Kiitos. Ja sitten meillä on kaksi puheenvuoropyyntöä ilman puhujalista. Ensimmäinen Anna Gomes. Aivan lyhyt kysymys sieltä vain. One, one can... Muistuttaisin yhdestä asiasta, jonka Kerfi ja myös komissio nostivat esiin. Iranin kansalainen nimeltään Najamia Jade pidätettiin Yhdysvalloissa. Kyse oli Venezuelan Iranin välisestä rahanpesuasiasta. asiasta johon, johon myös Malta liittyi. Hän, hänellä oli St. Kitts ja Nevisin passi, jonka Alien Partners, jotka tällä hetkellä hoitavat operaatioita, kansalaisuusoperaatioita, niin tätä investisohjelmaa Maltalla. Joten kysyisin komissiolta, Milloin teidän kertomuksenne julkaistaan? Sehän luvattiin marraskuulle tänä vuonna. Ja katsotteko, että vähintäänkin, ja olen samaa mieltä Eva Jolin kanssa siitä, että kansalaisuuskauppa pitäisi kertoäkkiään kieltää, piste. Kyse ei ole rahan tai lahjakkaiden tutkijoiden houkuttelemisesta, jos nämä lahjakkaat henkilöt ovat köyhiä, niin sitten heitä ei kuitenkaan haluta. Kyllä jäsenvaltiot, kuten Malta, Kypros, mainostavat äh, näitä malleja, Kypros ennalta ja Malta sitten ähm, viisumijärjestelmän mukana äh, oleville – ja Portugali ei tee näin ja luulen, että näin on siksi, että he tietävät itsekin, että monet rikolliset tätä järjestelmää käyttävät. Siksi minäkään en näitä tietoja ole saanut. Thank you very much. On, on the timing, uh, sir... Komissio. Niin, ilman muuta ennen vuoden loppua pyrimme saamaan raportin ulos. Mahdollisimman nopeasti pyrimme toimimaan. Eh, ehkä marraskuussa jo, mutta ilman muuta ennen vuoden loppua. Mitä tulee tämän täyskiellon suhteen, niin täytyy todeta, että on oltava tietoisia siitä, että kansalaisuuden myöntäminen on jäsenvaltion toimivaltaan kuuluva asia. Meidän täytyy huolellisesti analysoida eh, toimivallat. Meillä on Rotman tapaus, jossa todetaan, että EU-lain lisäksi me on otettava huomioon myöskin kansainväliset tuomiot, Rotterdam-tapaus muun muassa, mutta jäsenvaltioiden vastuulla siis periaatteessa on tarkastella huolellisesti kaikkia näitä aspekteja kansalaisuutta myönteissään. Olen täysin samaa mieltä, että avoimuus on ilman muuta tärkeä asia koko, koko tällaisten ohjelmien panossa. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt sitten Maite Makarsau Tundua. Yes, bueno. Kiitoksia. Kylläpä tämä on äh, hyvin mielenkiintoista ja nyt kun äh, olemme kuulleet, että tietyillä äh, aloilla tällä hetkellä pankkien säästötilien korot ovat jopa negatiivisia, niin on hyvin kiinnostavaa ja kannattavaa investoida esimerkiksi kiinteistöihin kun puhutaan merkittävistä omaisuuksista, niin tämä on hyvin kiinnostavaa. Ja kyse on myös Schengenistä, eli siitä, että ihmiset saapuvat koko Schengen-alueelle – ja Daphne Caruanahan oli ilmoittanut tutkivansa juuri Maltan epäsäännönmukaisuuksia, eli tämän kaltaisten passien, Maltapassien kauppaa, johon liittyi väärinkäytöksiä ja hänet murhattiin. Kun olimme komission sitten yhteydessä, komissio lupasi tämän tutkimuksen. No sen ilmoitettiin nyt sitten valmistuvan ennen vuoden loppua ja oletamme, että siinä esitetään tiettyjä kriteereitä jäsenvaltioille rahan pesun välttämiseksi tällä alalla, eli esimerkiksi tiettyjä vähimmäissä aikarajoja tarkastusten toteuttamiselle. Eh, ja toinen asia on sitten tämä eh, <laughs> viisumijärjestely, ja kun olisi vain tällainen eh, lotto, josta sitten ihmiset saattavat saada täyden vapaan liikkuvuuden koko Euroopan unioniin. Eli järjestelmämme on varsin haavoittuvainen niin onko tämä järjest- kultaisten viisumien järjestelmä myös mukana näissä komission tarkasteluissa, kun tällaista viisumilottoa harjoitetaan ja kun todella pyritään ei välttämättä kyse tässä näissä suurissa omaisuuksissa ole myöskään rikollisuudesta, mutta mutta eh, ainakin Karuanan eh, tarkastusten eh, perusteella kyse oli rahanpesusta ja myös ehkä korruptiosta. Eli jos voisitte vielä hiukan täydentää vastauksia niin näiltä osin. Kiitoksia. Commission, please. Kiitoksia ja komissio. Thank you very much. I referred to a fact. Kiitoksia. Viitin, viittasin jo tähän tutkimusten keruu raportin. Siinä analysoitiin vain jäsenvaltioita. Emme analysoineet mahdollisia viisumivapaita maita, mutta tietenkin olemme tietoisia tilanteesta ja että kolmansien maiden kansalaiset voivat matkustaa ilman viisumia Schengenin alueella ja sillä on ehkä seurauksia sitten EUlle ja aiotaan ottaa huomioon tämän myös jatkossa raportissa. Kiitoksia. Se olikin viimeinen puheenvuoro. Ja sitten meillä on Langen viimeisenä puhujana. Vielen dank. Ähm. Kiitos. Nyt tässä keskustellaan. On puhuttu jo kaksi vuotta tästä aiheesta äh, edellisessä valiokunnassa ja myös täällä. Oikeastaan komission olisi pitänyt jo ajat sitten tehdä ehdotus ainakin vähimmäismääräyksistä, joita jäsenvaltioiden tulisi eh, viisum meitä jakaessaan noudattaa. Ja sitten eh, tämän lisäksi tulisi pyrkiä järjestelyihin kolmansien maiden kanssa. On täysin kiistatonta, ihan niin kuin komission eh, edustaja sanoi, että kansalaisuuden myöntäminen kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Emme me tästä pääse yli emmekä ympäri, mutta tässä sitten täytyy pohtia niitä eri olosuhteita, joissa kansalaisuus voidaan myöntää. Odottelen kyllä komissiolta vastausta esimerkiksi vähimmäis aika, joka maassa täytyy viettää, taikka vähimmäisaika vuodessa, tai tietty kansalaisuustesti, taikka pysyvät investoinnit, ja kaikkea täytyy tietenkin valvoa, ja sitten tarvitaan yhtenäiset puitteet, ja minun mielestäni tällainen aggressiivinen mainostaminen tulisi myös kieltää, niin kuin Maltan pääministeri esimerkiksi teki Hongkongissa. Komissio voisi tehdä ihan järkevän ehdotuksen ilman, että se kuitenkaan rajaa tai kyseenalaistaa millään tavalla jäsenvaltioiden toimivaltaa. Ja paras olisi, jos tällainen asetus saataisiin ei verolainsäädännön pohjalta, johon vaaditaan yksimielisyyttä, vaan yhteispäätösmenettelyn pohjalta yhteistyössä parlamentin ja neuvoston kanssa. Saksassa, jos haluaa soveltaa Saksan tai Sveitsin verotusta, verosopimuksesta huolimatta, niin Saksassa täytyy viettää kuusi kuukautta ja yksi päivä. Muussa tapauksessa lisävero lankeaa myös Sveitsissä. Ja katsonkin, että, ja kysyisin komissiolta ja asiantuntijoilta, että onko teillä jonkinnäköinen ajatus siitä, miten tämä voitaisiin hoitaa, koska aika alkaa olla kyllä kortilla, jos tässä menee monta vuotta, niin ei tästä edes kohta tarvitse käydä keskustelua. Kiitos. Ja komission? No niin, komissio voi vastata. Kiitoksia, kuten alussa mainittiin, komissio julkaisee raportin ja ohjausta 2017 kansalaisuuteen koskien, mutta ymmärtän, että koko komissio vielä työstää tätä raporttia en Voi nyt no, tässä kohtaa ennakoida, että mitä sieltä on luvassa, mutta nämä aiheet, jotka täällä ovat tulleet esille ja myöskin muissa yhteyksissä ovat hyvin tärkeitä, tärkeitä ja ne on otettava huomioon. Kiitos. Kiitoksia, Starova Owens. Olkaa hyvä. I just wanted to say as well, I... Haluan myös todeta, että Tämä on tällainen vaalikysymys ja nyt vaalit ovat ihan kuukausien päässä EU:ssa ja parlamentin jäsentenkin kannalta varmaan on tärkeää aloittaa keskustelu tästä kansalaisten kanssa kautta Euroopan ja käsitellä näitä kultainen passi- ja viisumikysymyksiä. Me saamme uuden komission ensi vuonna ja on hyvin tärkeää että parlamentti on myös keskustelussa aktiivisesti mukana, että luodaan tällaista poliittista muutoshenkeä. Nyt olemme jo nähneet suuren muutoksen vuoden 2014 jälkeen silloin Euroopan parlamentti ensimmäistä kertaa aiheeseen tarttui ja täytyy sanoa, että parlamentin jäsenten pitää myös painostaa asiassa. Mielestäni olemme yrittäneet sen pisteen, onko tämä nyt EU-kysymys vai ei. Selkeästi on EU-kysymys ja miten nyt sitten jäsenvaltiot ja EU toimivat yhdessä pyrkivät löytämään oikeat ratkaisut. Kiitokset. Selvä. Sitten kiittäisin kaikkia puhujia. Oikein paljon kiitoksia. On selvää, että tämä kysymys on todellakin tärkeä keskeinen kysymys tällä hetkellä ja vasta, vaikka analyysejä on esitetty, niin silti on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia esitettävänä. Odotamme innolla, mitä komissio raportissaan esittää ja sitten myöskin tämä valiokunta ja parlamentti seuraa aiheen kehitystä läheisesti. Tämä oli meidän ensimmäinen paneeliosuutemme. So colleagues, please take, take your... Hyvät kollegat, istuutukaa takaisin paikoillenne. Aloitamme toisen paneelimme ihan hetken kuluttua. Let us, let us start the second. Aloitetaan sitten toinen paneelimme, joka koskee vapaa-satamia ja erityistalousalueita, niiden tuomia hyötyjä ja uhkia Euroopalle. Esittelen toisen paneelin edu- puhujat Sergio Piacciardi, ensimmäiseksi komission pääosasta Devkosta tervetuloa, sitten herra Charles Carr, joka on talousrikosasiantuntija. Tervetuloa hänelle. Ja herra Fabian Grasser, joka on Le Quotidianin toimittaja. Ja sitten vielä Philip Kermond, pääosasto Taksudin pääjohtaja. Nämäkin panelistit ottavat sitten vastaan kysymyksiä puheenvuorojensa jälkeen. Toimimme aivan samalla tavalla kuin ensimmäisessä paneelissamme kolmella puhujalla on 10 minuuttia aikaa kullakin johdantopuheenvuoroa varten ja sitten avataan keskustelu. Joten ensimmäiseksi herra Sergio Piazzardi saa aloittaa johdantopuheenvuorollaan. Olkaa hyvä. Thank you. I would like uh, first of all uh, thank uh, the... Haluan ensinnä kiittää valiokuntaa tilaisuudesta, että saimme tulla esittelemään tutkimuksen EU-komissio on sen rahoittanut yhdessä tiettyjen AKT-maiden kanssa mukaan ollut Sveitsin hallitus, samoin Itävalta ja Norja. Tämä tutkimus on osa ohjelmaa kilpailukykyiset teollisuuden alat ja innovaatio. Tämä tarkoittaa oikeastaan e, e, tällaista analyyttistä työtä, jota tehdään sekä maiden tasolla että tiedon tasolla, jotta voidaan vauhdittaa ja tehostaa teollistumista kehittyvissä maissa ja nousevissa talouksissa. Tällä hetkellä olemme keränneet tietoa noin 36 maasta tietoa ja pyrimme saamaan tietoa Special Economic Zone. And... No- Yksi, me käsittelemme näitä erityistalousalueita ja niiden vaikutusta. Unohdin sanoa, että tämä ohjelma, tätä ohjelmaa täytäntöön pannaan, jotta, josta rahoitetaan Maailmanpankista käsin. Ja kyseinen tutkimus erityistalousalueista arvioi, mitä tämä on saanut aikaa ja on aikaan viimeisen 20 vuoden aikana Maailmanpankin ohjelmissa ja hankkeissa erityisesti, kun on kehitetty erityisiä talousalueita tai miten myötä vaikuttavat niihin. Lähdetään ensin määritelmästä, kun puhutaan erityistalousalueesta, niin silloin oikeastaan viittaamme perinteisiin ja hybridi erityis tällaisiin vienteollisuuden vapaa-alueisiin. Samoin vapaa satamiin ja yritysalueeseen. Emme puhu vapaakaupasta, emme puhu vapaista yrityksistä, emmekä puhu teknologisista tai tiedepuistoista. Niistä ei ole kyse. Sitten hiukan lukuja. Voimme nähdä, että johtuen globalisaatiosta ja myös johtuen elpymisestä voimme nähdä, että maailmassa tällä hetkellä on noin 3500 erityistalousaluetta. Ja me olemme jakaneet tämän sitten yli 137 no, maahan, joilla on näitä erityistalousalueita. Olemme voineet nähdä, että nopeasti Tämä on lisääntynyt globalisaation myötä näitä tietoja. Saimme juuri tämän tutkimuksen myötä. Sitten puitteet käsitteissä. Maailmanpankin pankki tutki, mikä toi, mikä ei, mitä meidän pitää uudelleen miettiä. Sitten varsin nopeasti voidaan nähdä, että erityistalousalueiden kohdalla – on tällainen kannustinpaketti, verotuksellisia ja muita kannustimia. Siis in, sijoittajan täytyy täytyy jollakin tavalla pystyä houkuttelemaan. Sitten on näitä vaatimuksia, vaaditaan sijoituksia, omistajuusvaatimuksia ja sitten tullaan siihen tilanteeseen, joka koskee hallinnointipuolta ja sääntelijän riippumattomuutta. Joskus on parempi, pidetään parempana, että viranomainen sääntelee erityistalousalueita. Hänen pitäisi olla, tahon pitäisi olla riippumaton ja sitten ohjelman aikajakso, kuinka kauan sen perustamiseen menee. Sitten erityispiirteet, maturiteetti, koko, operaatiot, sijainti, mihin teollisuuden keskitytään, infrastruktuuri ja palvelut, joita tarjotaan. Kun puhutaan infrastruktuurista, meidän pitää asian laajemmassa yhteydessään. Ei kyse ole vain pääsystä satamiin, pitää ajatella myös energiakysymyksiä, digitaalisia palveluita, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Siis laajasti infrastruktuurikäsittelyn. Sitten kontekstiin liittyvät tekijät, ne liittyvät siihen alueeseen, jolla erityistalousalue sijaitsee. Tässä on instituutioiden laatu, oikeusvaltioperiaate, markkinoiden läheisyys, tulotaso, inhimillinen pääoma. Löytyykö tarvittavaa koulutettua väestöä ja sitten vielä väestön tiheys. Sitten Mitkä näistä tekijöistä ovat tällaisia strategisia kysymyksiä, kun on kyse erityisesti talousalueesta sen perustamisesta? Tässä kuvassa on analysoitu 100, 207 erityistalousaluetta eri maissa. Tähän tullaan vielä lisäämään viisi tällaista kohdetta jatkossa. Sitten sitten meillä on julkisia tai yksityisiä tai sekarakenteita. Sitten voimme nähdä tietokannasta, että yksityinen sektori erityisesti latinalaisesta Amerikasta ja Karibian alueelta, kun taas julkinen osallistuminen keskittyy enemmän Aasiaan ja Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Myös keskeisessä asiassa on myös yksityinen sektori mukana. Sitten maa-alue hektaareissa ja keskimääräinen koko yleensä hyvin suuria alueita, kun ollaan saaran, saaran eteläpuolisella alueella, vähemmän Karibian ja Latinalaisen Amerikan alueella ja sitten Keski-Aasiassa ollaan on pienempiä sitten Etelä-Aasiassa, Intiaa tarkoitetaan, siellä tarvitaan vähemmän hektaareita. Tällaisia tutkimustuloksia löytyy tästä. Sitten yksi tärkeä kysymys. Kyse on yritysverovapautuksesta. Tämä hän liittyy läheisesti teidän tekemäänne työhön. Tässä voidaan nähdä, että yleensä Nyt ollaan lähentymässä Eurooppaa. Mitä lähempänä Eurooppaa ollaan, silloin alle 10 vuotta on tämä verovapautus, joskus jopa on vain neljä vuotta. Sitten voidaan myös nähdä, onko tämä sääntelyviranomainen viranomainen, joka on täysin riippumaton hallituksesta vai ei ja niin edelleen. Voimme nähdä, että Afrikassa on tällaisia sekatilanteita. Aasiassa sääntelyviranomaiset ovat paljon riippumattomampia. Sitten äh, suoritustaso on vaikea arvioida tätä vieläkin. Tarkastelemme tavallaan äh, tietoja on käyty hyväksi yöajan valaistusta, kun arvioidaan aktiviteetin tasoa ja nähdään, miten aktiviteetti vaihtelee vuodesta toiseen. Sitten on joitakin kasvavia lukuja. Jotkut ovat vakaina, mutta sitten on myös kutistumista nähtävissä. Ja sitten on sellaisia tilanteissa, missä 2007-2012 kaudella mediaanikasvu on ollut jo 15 50 enemmän tai vähemmän, se on vain 2,4 prosenttia. Ja sitten voidaan myös nähdä, että on tällainen keskihajonta, joka on 21 prosenttinen. Siis on ehkä suurempiakin eroja performanssin välillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että automaattisesti erityistalousalue tuo hyötyä ja on onnistunut hanke. Sitten tässä kohtaa voidaan nähdä, miten nämä osuudet muuttuvat. Saharan etelänpuolen Afrikka 20 vuosista vielä kasvua tapahtuu, mutta 20 on vakaata. Ja sitten osalla aluetta toiminta vähenee. täällä voi olla nyt merkitystä. Mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat myönteisesti tai kielteisesti tai eivät mitenkään korreloi tällä hetkellä, eh, milloin, kun ajatellaan ajankohtalon sijoituksia tehdään? Yritysveron vapautukset, on tällainen, vaikuttaa myönteisesti sitten, jos tuetaan yleisöllisiä laitoksia, se on myös tällainen myönteinen vaikutus, jos toi investoinnit liittyvät energiaan. Sitten on sellaisia vaatimuksia, jo on tällainen kansallinen yksi ainoa toimipiste, se ei välttämättä vaikuta investointien määrään. Sitten sitten kaksi sellaista kohtaa, jotka oikein oikeastaan ovat investointeja vastaan. Ensinnäkin toimintavuodet. Siis jos ollaan kauden lopussa investointisuunnitelmassa, tämä voi vaikuttaa kielteisellä tavalla erityisalueen toimintakykyyn. Ja sitten pitää keskittyä tietoteknologian, jos se edistyy nopeasti nopeasti. Varsin usein on niin, että eh, tietoja saadaan nopeasti. Sitten kontekstista ja selitystekijöistä, jos ollaan läheisyys, markkinoiden läheisyys, suurien markkinoiden läheisyys, se on tärkeää onko ennalta ollut jo teollista toimintaa. Sitten yksi kohta, joka ei puolla Pyydän anteeksi, herra Piazzardi. Joudumme pian lopettamaan. Teidän aikana joka olla lopussa. Alueellinen BKT per capita. Tässä periaatteessa sitten tutkimuslöydökset niin sijoittajat haluavat edullista toimintapaikkaa, olla lähellä suuria markkina-alueita, se on myönteistä. Kasvua on vaikea ylläpitää pidemmällä aikavälillä. Teknolo- teknologia puoli on haastavaa, sotan lisäarvoita kautta sitten, sitten yritys, veronvapautuskysymys, sitä pitäisi harkita. Siis tämä ei tule suinkaan komissiolta, vaan Maailmanpankilta tämä tutkimus. Okay, thank you. Yeah, uh, Mr. Charles. Kiitoksia paljon ja sitten herra Charles Clark. Good afternoon. Thank you for inviting me. Uh... Kiitoksia, oikein paljon kiitoksia, että kutsuitte minut. Tämä on tärkeä aihe, kuten edellinenkin aihe. Siis hyödyt ja uhat talousyhteisölle näiden vapaa-satamien ja erityistalousalueiden myötä. Eduista juuri kuulimme lisäetuja, joita itse näkisin pitävät sisällään turvallisuuden ja turvallisuuden kyseisissä paikoissa, erityisesti Luxemburgin vapaa-satamassa ja aikaisemmin Genevessä. Siellä on, tai on olemassa lukuisiakin korkean arvon tai itse asiassa vapaa satamia, joissa on korkean arvon hyvin arvokkaita hyödykkeitä varastoituna. Se auttaa ulkomaisia sijaitsijoituksia, ulkomaista kauppaa, se on verotuksella hyvällä, se, se myöskin rikkoo rajoja ja se lisää myöskin tiet, tiettyä luottamusta, mikä ei ole aina huono asia, mutta riskejä siihen myös liittyy. Ja haluaisinkin hieman, haluaisinkin hieman keskittyä nyt riskeihin, koska niitä asioitahan minä tutkailen rikosasiantuntijana olen 25 vuotta aihetta opiskellut Euroopassa ja ympäri maailmaa. Ja erityistalousalueet ja vapaa satamat, niistä täytyy todeta, että ne ovat alt alttiita rahanpesulle ja talousrikoksille. Syy, miksi sanon näin, on se, että on olemassa paljon tietoa, josta emme ole tietoisia, joka liittyy vapaa satamiin ja erityistalousalueisiin. Osapuolten ja omistajien välillä käydään paljon kauppaa, josta emme täysin ole tietoisia. Jos vaikkapa yksi ostaa talon Berliinissä, niin näkee julkisissa kirjoissa, että joku sen myi ja joku sen osti, mutta vapaa satamissa näitä tietoja ei julkisteta, se on yksityistä tietoa. EU nelosessa ja kolmosdirektiivin mukaan Viranomaisilla on pääsy tietoihin, mutta ei välttämättä sillä tavalla kuin vaikkapa Global Witness haluaisi. Eh, heillä sitä ei ole sitä pääsyä näihin tietoihin. On olemassa tullirajoja ja esimerkiksi kauppatavaran kuvaamista, röntgenkuvaamista. Eli vapaasatamiin liittyy paljon, kyllä, liittyy paljon lainsäädäntöä, mutta onko sillä merkitystä? Ja vastauskysymykseen on, että emme tiedä. Vuosien aikana on tehnyt, tehty paljon tutkimusta, mutta monetkaan ihmiset eivät näihin kysymyksiin tiedä vastauksia. Tämä ei liity pelkästään maha, äh, vapaa-satamiin, vaan itse asiassa rahan pesuun kokonaisuudessaan. Se on kuin vuorelta virtaava vesi, sitä ei voi pysäyttää. Ja se etsii aina minkä tahansa järjestelmän heikkoja kohtia, oli kyseessä sitten satama tai erityistalousalue vai kultaiset viisumit tai raha, raha, rahoituslaitokset, niin ne etsivät aina heikkoja kohtia. IMF ja monet muut tahot ovat arvioineet, että biljoonia dollareita vuosittain kulkee paikasta toiseen ja vaihtaa käsiä il- palveluiden ja kaupan kautta ilman, että viranomaiset tietävät. Kaikki eivät suinkaan mm, tutki, tai monikaan eivät tun, tutki ä, palvelu- ja tavaramarkkinoita, niin kuin tutkitaan esimerkiksi rahoituslaitoksia. Ja vapaa satamien kautta kulkee valtavan valtava määrä tavara- ja palvelukauppaa. Vero tulojen menetys on aivan valtavaa. Eli miljard, äh, biljoonia dollareita liikkuu rahaa. Ja jos on yritetty haastaa oikeuteen rahanpesutapauksia, niin niissä yleensä hävitään tapaus. Ehkä puoli prosenttiakin puoli prosenttia ehkä tuosta yhdestä biljoonasta lopulta saadaan perittyä takaisin oikeusteitse. Eli kyseessä on massiivinen ongelma sekä EU-ssa että maailmanlaajuisesti. Ja minä olisin sitä mieltä, että lainsäädäntö ei ole ratkaisu. On olemassa paljon hyvää lainsäädäntöä. Euroopan direktiivi esimerkiksi direktiivi on aivan erinomainen ää, säädös, sen sijaan rahanpesun syytteeseen asettaminen ja oikeuden käyttö ovat se ongelma, koska sieltä vir- virtaa valtava määrä vettä. Se, mitä voimme tehdä, on ohjata toisaalle toimintaa, ja sehän johtaa toiminnan liittymisen sitten toiseen valtion esimerkiksi. Minä ehdottaisin, että lakien pelotevaikutus ja niiden täytäntöönpanon pelotevaikutus on tärkeässä asemassa siis. Eli rikollinen miettii kahdesti kun ryhtyy rikolliseen toimintaan, jos on riittävä pelote sidottuna tiettyyn säädökseen ja sen täytäntöönpanoon. Talousrikosten alku on tärkeä, alkulähde on tärkeä asia, mutta myös portinvartijat, pankit, lakimiehet, kirjanpitäjät, mutta kysyn usein itseltään, että kuinka iso kirjanpitofirma esimerkiksi ei huomannut tällaista asiaa ja miten lakimiehet jättävät due diligence-velvoitteensa huomiotta ja samoin rahoituslaitokset. Siellä on valtava määrä henkilökuntaa huolehtimassa näistä asioista, mutta onnistuvatko he työssään? Itse asiassa edelleen siellä tehdään miljardia dollareja voittoa, mutta investoidaanko niistä tarpeeksi että sääntöjen noudatus osastoon. Jos nyt ajatellaan rahanpesun selvittelykeskuksia eri puolilla Eurooppaa, niiden toiminta on hyvin vaihtelevaan. Heillä on valtava määrä resursseja, mutta näitä epäilyksenalaisia transaktioita ei prosessoida riittävän huolellisesti. Eli meidän pitäisi paljon kiinnittää huomiota pankkeihin, mutta vaan nimenomaan näihin kaikkiin portinvartioihin. Eli lainsäädäntö on yksi asia, mutta jos halutaan todella vaikuttaa asioihin, niin täytyy tarjota vahvempia pelotteita. Ja vastaan varmaan myöhemmin kysymyksiin paljon, mutta tässä oikeastaan vetäisin yhteen ja todeta, että meidän täytyy rahoittaa rahanpesun selvittelykeskuksia paremmin. Oli kyseessä sitten Malta tai Latvia tai yhdistynyt kuningaskunta. On olemassa Egmont-ryhmä, sieltä siirretään tietoa, mutta se on hyvin sporadista ja sen takana on paljon poliittista intressiä sen suuntaisesti, että tietoja ei toimitettaisi. Eli meidän täytyy pakottaa ja paljastaa sellaiset henkilöt, jotka, jotka raportoivat tai paljastavat tietoja rahanpesun selvittelykeskuksille vahvemmin. Ja sitten terrorismin rahoituksen vastainen, rahanpesun vastainen EU-strategia tarvitsee todellisen remontin niin, että se toimisi koordinoidulla tav- tavalla. Ehdottaisin myös, että Euroopan, ää, äh, Euroopan pankkiviranomainen ei ole oikea viranomainen tähän tehtävään, koska se on valvova viranomainen. Meidän täytyy panna täytäntöön ja tutkia. Eli on tutkittava niitä lakeja, mitä meillä on, ja pantava ne täytäntöön. Meidän täytyy kannustaa lain valvontaviranomaisia EUn eri maissa, jotta se voisi toimia ää, talousrikollisuutta vastaan yli rajojen. Tämä olisi minun kantani asiaan. Kiitos. Kiitoksia paljon ja sitten herra Fabian Grasle. Merci, je vous remercie de m'avoir invité. Donc, je suis journaliste. Kiitoksia. Olen ollut journalistina Le Quotidien-lehdessä Luxemburgissa. Olen siis ranskalainen alun perin, eikä Luxemburgina, mutta olen kuitenkin tunnen maan 25 vuoden ajalta ja olen tehnyt työtä erityisen rahanpesukysymyksiä joka koskee erityisesti afrikkalaisia johtajia. Ja sitten olen käsitellyt myös verokysymyksiä Lux Leaks ja, Leaks ja Panama Papers-tapausten yhteydessä. Sitten mitä tulee Freeport-yritykseen, olen laatinut monta artikkelia tästä. Minua ei vält... En ollut sitä alun perin heti kiinnostunut. Tämä on järjestel on peräisin vuodelta 2014 Tämä ehkä johtuu teidänkin valiokuntanne toimista, koska olin panaa valiokunnassa ja minulta kysyttiin juuri mm, vapaasatamista ja Freeport-yrityksistä. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää tänään. Nämä asiat ovat hyvin äh, tavallaan salamyhkäisiä ja tällä välin on, olen kiinnostunut erityisesti osakkeista hankkeen omista, enkä niinkään asiakkaista Freeposen yhteydessä. Se on vähän yksinkertaisempaa ottaa selvää. Ja sitten vuoden alussa siellä vieraili myös MEPPI-ryhmä entistä panavaliokunnasta he eh, kävivät paikan päälle ja he esittivät kysymyksiä Freeportin vastuuhenkilöstölle ja erityisesti eh, koskien tätä Freeport Management-yhtiötä. Eh, nämä kysymykset eivät saaneet vastausta Freeportin edustajilta joka eh, lähetti kysyjät valtiovarainministerin puolen sitten, näitä, kun näitä vastauksia tuli, niin ne olivat aika tunnettuja. Ja eh, yleensä nämä kysymykset ovat ihan samoja Luxemburgista. Kaikki on ihan laillista toimintaa. Ohitetaan vähän kaikki eettiset, moraaliset kysymykset, jotka liittyvät tähän lailliseen puoleen ehkä joukkovien moraalista toimintaa, mutta laillista kuitenkin. Luxemburgin hallitus ajatellen ja sitten Freeportin johto he eivät ole mukana taloudellisessa toiminnassa. He ovat vain tällaisen logisten ketjun linkkejä. Luxemburg pyrkii monimuotoistamaan talouttaan, joka on hyvin riippuvainen rahoitusalasta. Noin 30 prosenttia BKTstä tulee tästä tältä sektorilta. Siis meille sanotaan, että kaikki on täysin avointa, kaikki on hienosti. Minä kyllä epäilen tätä pikkaisen kahdestakin syystä, koska kun on tullut yhteydessä Freeportin johtoon, minulle kerrottiin tiettyjä asioita, jotka sitten osoittautuvatkin vääriksi tiedoiksi, kun me tarkistimme tämän. Sitten on myös tällainen pysyvä ristiriita. Freeportin johto siis sanoo, että me vain vuokraamme tiloja, me emme tiedä, mitä niissä tiloissa tapahtuu, ja samanaikaisesti nämä henkilöt myös sanoivat meille, että kyllä, tullit, tullikontrolloi, joten me emme tiedä, mutta kaikki on ihan avointa ja kaikki toimii hienosti, joten tässä on kyllä pientä ristiriitaa pysyvällä tavalla. Sitten on salaisuus liittyy tähänkin toimintaan ja Freeportin tapauksessa tämä on aivan erityistä tai salassapito on yleistä. Sitten yksi kysymys, onko todettu jonkinlaisia rikkomuksia? Siitä että mitään. Juuri näistä kysymyksistä viranomaiset kertovat aika vähän. Minun täytyy kuitenkin sanoa, kun olen työstänyt tätä asiaa noin parinkymmenen vuoden ajan, olen käsitellyt tällaisia herkkiä taloudellisia kysymyksiä. Tämä on aivan erityisen herkkäluotoinen kysymys, kun ajatellaan Freeportin osakkeenomistajien reaktiot. Siinä olen sanonut valtavasti uhkia kirjallis, kirjallisesti puhelimitse. Minulla on loukkauksia esitetty, olen tullut, saanut kirjeitä juristilta ja niin edelleen. En ole tällaista koskaan aikaisemmin nähnyt jos vähänkin kirjoittaa Freeportista, niin heti tulee kyllä palautetta. En ole saanut kuitenkaan vastauksia näihin kysymyksiin, joita artikkeleissa on esitetty. Varmasti tunnette kaiken tämän kiistan, joka liittyy Freeportin pääomistajan, osaajan, venäläinen osakeomistaja. Tämä on todella huonoa mainosta. Freeportilta bisnestoiminta ei suju kovinkaan hyvin. Ja kun katsoo hiukan sisältöä, niin tappioita syntyy yhä enemmän, joten tässä ollaan aika herkkänahkaisia tämän asian ympärillä. Sitten sitten yksi asia Luxemburgin lainsäädännöstä. Freeport on yksi va- harvoja vapaasatamia Euroopassa, joka on perustettu rahanpesun vastaisen lainsäädännön alaisesti. Luxemburgissa on paljon lakeja, jotka liittyvät rahanpesun vastaiseen toimintaan veropetoksiin, mutta tässä jo äsken viitattiinkin yhteen ongelmaan. Kun ajatellaan Luxemburgin kokoa, ja kun ajatellaan, kuinka paljon asioita siellä käsitellään, on hyvä, että on hienoa la- lainsäädäntöä, mutta sitten vielä täytyy valvoa niiden täytäntöönpanoa. valiokunta taisi käydä viime vuonna Luxemburgissa ja silloin ra- rahoitusalan asiantuntijat kertoivat, että 16 ihmistä käsittelee äh, noin 20 000 transaktio vuodessa. Joten tämä kyllä herättää kysymyksiä ja Freeport on siis esimerkillinen, mitä tulee lakeihin, joita se toteuttaa. No soveltaanko niitä sitten käytännössä vai ei, siitä ei kyllä oikeastaan tiedetä yhtään mitään. Haluaisin vielä sanoa henkilökohtaisesti, että koska monet pitä, pitävät minua verotuksellisena asiantuntijana ja rahoituskysymysten asiantuntijana mielestäni niin minun tekemäni työ niin ei ole tätä, vaan ennen kaikkea. Tämä on tästä pikkuuutispuolta oikeastaan rahanpesuun liittyviä juttuja käsittelen. Nämä ovat tässä on tällaiset poliisirosvojutut tavallaan esillä. Mitä tulee sitten Luxemburgin lehdistöön, varsin, varsin usein on kaikenlaisia varkaita, mutta santarmit eivät kuitenkaan aja takaa kovinkaan helposti Luxemburgissa. Mielestäni tässä on pi- piileekin yksi ongelma, joka saattaa liittyä myös Freeport-yritykseen. On varsin vähän siis tietoja tästä, ja tämä on todella hyvin salassa pidettyä toimintaa. Kiitos. Thank you very much. Now we will open... Oikein paljon kiitoksia. Nyt avaamme sitten keskustelun jäsenille ja entiseen tapaan kysymyksiä Sille annetaan aikaa yksi minuutti aina kullekin ja neljä minuuttia vastaukselle. Aloitamme yhteisesittelijöillä. Lude Niedermayer EPPstä ensiksi. Kiitos oikein paljon ja tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Kysyisin Karilta hänen esityksensä liittyen seuraavaa. Ensinnäkin kovasti äh, arvi, kunnioitan arvioita siitä, että äh, rahanpesun torjunta on hyvin monimutkainen kokonaisuus ylipäätään. Me valmistelemme juuri mietintöämme äh, tekemällä yhteenvedon siitä, mitä on tapahtunut. Meillä on vahvempaa lainsäädäntöä EU-ssa, kansainvälistä yhteistyötä, tilitietojen vaihtoa yritysten omistajien sidosryhmien liitoksia. Ja nyt kysyisinkin, että mitä puutteita meillä vielä on, koska järjestelmähän on juuri niin vahva kuin sen, he, kuin sen heikoin lenkki. Niin pankkiviranomainen ei välttämättä ole ihan paras taho kantaakseen vahvimman roolin rahanpesun torjunnassa. Näin minä ajattelen. Vanhalla keskuspankkiirina ajattelen, että valvonta on hyvin tärkeää, mutta rahanpesun torjunta on toinen asia. Ensinnäkin FAO tarkastelee näitä eri tapauksia, joita tapahtuu, mutta sitten on toinen asia se, miten lainmukaisia järjestelmiä menettelyitä on kunnioitettu. Kuka mielestäni voisi tehdä tämän valvonnan toisen osan? Kiitoksia. Sitten herra Kaa voi vastata. Yes, huge strides have been made. Uh... Kiitoksia. Tosiaan kaikilla näillä aloilla, erityisesti avoimuudessa, kun ajatellaan näitä UBO, uh, postilaatikkoyrityksiä, ylipäätään nämä pankkien osuutta, niin avoimuuden lisääminen koko rahoitusjärjestelmään on kaiken A ja O ja tietenkin myös raportointi. Ehkäpä tärkein ala, jossa johon kannattaisi laittaa aikaa ja rahaa on tuon kaiken datan analysointi, tietojen käsittely. Puhutaan valtavista tietomääristä ja nyt meillä on itse asiassa järjestelmiä, jotka voivat nopeasti ja tehokkaasti seuloa tämän kaiken datan, mutta tähän tarvitaan pätevää henkilöstöä. Ja FAUn raportointitahoille, joko niillä ei ole voimavaroja tähän, taikka tehtävä on kerta kaikkiaan liikaa esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa satoja tuhansia transaktiokertomuksia kerätään vuosittain, mutta niitä ei ehditä käsitellä. Eli kun tehdään ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta, tämä ei välttämättä johda yhtään mihinkään. Joten katson, että meidän tulisi ehkä tämän eturintaman äh, tahojen voimavaroja lisätä niin, että ne voisivat äh, tehdä nuo tarkastelut heti. Mitä sitten pankkiviranomaiseen tulee, niin valvonta on tarpeellista, mm, äh, mutta EPA ei tarkastele kauppaa niinkään tai yritysten välisiä transaktioita tai mitä tulee vaikkapa lainoihin hedge-rahastoista tai taide, kokoelma. Tämä kaikki jää ikään kuin äh, tutkan saavuttamattomiin, joten toki tarkastellaan sitä, mitä rahoitusalalla tapahtuu, mutta niin kuin sanoin, rahanpesu on kuin vesi. Se pääsee aina siitä heikoimmasta kohdasta läpi. Se löytää aina tiensä. Ja näin ollen, koska rahanpesuun liittyy niin kovin kirjava joukko asioita, niin ähm, tutkimuksen ja tarkastelun laatu on ehdottoman tärkeää ja koordinointia tarvitaan. Yhdysvalloilla on keskitetty task force-ryhmä, en nyt muista sen nimeä, mutta se tarkastelee rahanpesua kaikilta sen eri kannoilta hyvin laajalti. Ehkä Eurooppa voisi tehdä jotain vastaavaa. Joo, yes. Just for clarification. Kiitoksia. Ja sitten vielä jatkopuheenvuoro. Together or? Ehkä. Enforcement, one supervision. I think they're slightly different, but they do need to have a relationship. You know. Niin, puhutko siitä, että nämä pitäisi sulauttaa toisiinsa? More ei, ne ovat hieman erilaisia keskenään, niin täytyy varmaankin tutkia tarkemmin niitä tietoja, mitä meillä on olemassa. Eli pankin tai vapaa-sataman pitäisi toimittaa parempia tietoja. Sitten tuo tieto pitää tutkia tarkasti ja se johtaa taas parempiin syytteeseen asettamisiin. Kiitoksia sitten Jeppe Kofod SNDltä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän vieraitamme. Tämä tulee erityistalousalueisiin. Kaikki tiedot, joita myös annoitte, että on vaikea perustella sitä, että syntyy tällaista aitoa taloudellista kasvua näistä erityisalueista. Ja pitää myös muistaa, että aiemmin täällä valiokunnassa tai aikaisemmissa valiokunnissa, erityisvaliokunnissa olemme käsitelleet esimerkiksi tätä Portugalista erityistilannetta. Meillä on näitä esimerkkejä, joiden kohdalla ei näe minkäänlaista todellista, aitoa taloudellista kasvua tai hyötyä, vaikka näin piti näin olla. on siis koko konseptin. Ja tämä kehitys on hyvin huolestuttava vuosien aikana, ja EU on vielä osana mukana tällaisessa. Ja on näitä verotuksellisia kannustimia. Nehän voivat olla tavallaan mitä tahansa yritysverokannustimia tai mitä tahansa muuta. Mutta vielä vapaasatamista. Ensinnäkin, onko mitään rajaa sille, mitä EU-valtiot voivat tehdä? Tämä kysymys on ehkä hieman myös komissiolle. Nimittäin, kuinka kauan nämä vapaasatamat voivat toimia eri varastoineen, jota niillä on, niillähän on taidetta, arvokoruja, metalleja, kultaharkkoja, kaikenlaista löytyy näistä varastoista. Miten ne on rekisteröity ja kuinka kauan ne voivat toimia ja kuinka kauan, kuinka monta kertaa näitä tuotteita, esineitä voidaan myydä ja ostaa, onko mitään rajoitusta? Siis tämähän täysin rinnakkainen järjestelmä, jonka tunnemme valiokunnassa, että voidaan käyttää myös laittomaan taloudelliseen toimintaan kaiken aikaa. Sitten vielä kysymys herra Kaarilta. Te sanoitte ihan oikein, että Meiltä puuttuu täytäntöönpanoa ja myös syytteeseen pano ontuu, mutta ei myös havaita varhanpesua. Te mainitsitte itsekin jotakin esimerkkejä siitä, miten käytännössä tämä on lähes riskitöntä ihmisille. He voivat hyvinkin tulevasti harjoittaa rahanpesua tässä yhteydessä. Mainitsitte rahanpesun selvittelykeskukset, mutta myös muut järjestelmät. Tarvitaan vähän niin kuin F, F, FBIin kaltaista järjestöä, mitä tulee talousrikoksiin. Olen nähnyt jatkuvasti näitä pankkien skandaaleja. Voi olla vaikka kuinka hyvä sääntöjen noudattamispolitiikka paperilla, mutta jos sitten ei näitä sääntöjä käytännössä noudateta, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Joten tarvitsemme paikan päällä tapahtuvaa kontrollia koskien näitä rahoituslaitoksia, vapaasatamia ja muita. Pitää ottaa selvä, seuratko ne niin todellakin lakia vai eivät, koska jos ne vain näyttävät, että niillä on oikea toimintatapa käytössä, ja se kuitenkin on epäonnistunut uudistaa ne uudistaa, ne niin monta kertaa olemme myös nähneet sellaista, että luotamme liikaa näihin instituutioihin, joita ne itse, itseään sääntelisivät. Tämä kaikki on pettänyt monta kertaa. Eikö tässä tarvittaisi jotakin tahoa, joka menee paikan päälle tekemään näitä tarvittavia tarkistuksia? Ja onko tämä asia, jonka komissio voisi harkita ottaa käyttöön. Tietysti rajoja liittyy kansalliseen kompetenssiin, mutta jos me haluamme yhteismarkkinat, niin on kyllä ongelma, jos me emme valvo sitä, mitä yhdessä, mistä yhdessä säätämme lakeja, mutta sitten ihmisiä ei kuitenkaan aseteta syytteeseen, jos rikotaan yhdessä laadittuja sääntöjä ja lakeja. Kiitos. Ehkäpä komission edustaja, herra Cremont, voisi vastata. Thank you very much. If I can attempt to answer what I think are... Kiitos paljon. Ehkä voin yrittää vastata kahteen kysymykseen. Ensinnäkin vapaa satamien statuksesta free zones tai vapaa-alueista, koska EUn tullikoodeksissa ne määritellään vapaa-alueiksi. Ja siellä ei ole mitään aikarajaa tavaroiden pidolle kyseisillä alueilla. Tulli laki pitäisi uudelleen muotoilla, tai on uudelleen muotoiltu tullikoodeksissa, ja siellä todetaan, että vapaa-aluekonsepti liitetään tullivaraston kanssa yhteen varastoinnin yhteydessä. Se konsepti, joka on siellä takana on se, että kun ne tulevat tuonne vapaa-alueelle ne tavarat, niin ne voivat pysyä siellä, mutta sitten kun ne sieltä lähtevät, niin ne pitää viedä suoraan Euroopan unionin alueelle ja ne täytyy ilmoittaa sitten viranomaiselle. Ja sitten myös tähän prosessiin liittyy se, että ALV ja lähde vero liittyvät siihen verolainsäädäntöön, mutta ALV taas on sellainen, että siitä konsultoidaan ALV-komitea ja siitä hankitaan sopimus tai tehdään yleensä sopimus. No mitä sitten ensimmäiseen kysymykseen tulee mm, tarkastuksia koskien, niin jos nyt tarkastellaan tulliasioita, niin on kaksi tiettyä aluetta. Ensinnäkin pääosasto budjetin tekemä tarkastusprosessi ja se koskee vain omia varoja. Ja sitten toinen osuus liittyy Olafin toimiin aivan erityisiin petoksiin, eh, aivan erityksi, erityisiä petoksia koskien, mutta en tiedä, onko mitään aivan muodollista pohjaa meillä, jonka nojalla voitaisiin tarkastaa tätä koko prosessia, koska me tarkastamme sen, että lainsäädäntöä noudatetaan, esimerkiksi velvoite siitä, että vapaa-alue on suljettu alue ja että se on tulli viranomaisten valvonnassa, ovat tällaisia perusasioita. Olen kanssani täysin samaa mieltä. Todella tällaisen talousrikollisuuden torjunnan kulma kivi on sen löytäminen, tunnistaminen, mikä ei ole helppoa, koska se vaatii hyvin syvällistä, valtavan datamäärän analysointia. Ja todella portin vartioiden tehtävä on huolehtia tästä. Itse kysyitte, miten Viro tai Latvia, esimerkiksi kaksi esimerkkiä, saattoivat tapahtua Virossa 200 miljardia dollaria ukrainalaista ja venäläistä rahaa siirtyi yhden ainoana pankin kautta. Miten tämä on mahdollista? Miten voi olla, että keskuspankki tai järjestelmä eivät havaitse tätä ja käynnistä sitten varoitusjärjestelmää. Eli todella tämä havaitseminen on tärkeää. Tarvitaanpa Euroopassa sitten FBItä tai talousrikosyksikköä, niin jotain muutosta on saatava. Status quo ei voi jatkua, jos haluamme eh, resurssoida pankkeja tai näitä portinvartioita, eturintaman toimijoita, tutkijoita, niin varmasti saisimme parempia tuloksia. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten Jose Manuel Fernandez EPPltä ei ole paikalla, joten Evelin Langner. No, Langner. Äh, ich möchte... Äh, Werner Langen. Kiitoksia. Niin, äh, tutkimus, Luxemburg-tutkimusvaliokunnan kokemuksen perusteella haluaisin esittää tiettyjä havaintoja. Me näimme Luxemburgin vapaasataman esimerkin kautta, että se on täysin varmistettu, se on täysin eristetty, pääsy alueelle ei ole suinkaan kaikille mahdollinen 11-20 euroa neliömetriltä vuokraa, varsin korkea siis varastointitilat ja juuri liittyen siihen, mitä komission edustaja tuossa sanoi, niin näimme, että paikalla oli myös tulliviranomainen, mutta tämä valtava alue, Vapaasatama alue, vaikka tämä varmasti oli täysin lainmukainen, niin koko tätä valtavaa aluetta valvoivat vain kolme tulliviranomaista. Siellä oli semmoinen jättimäinen ää, skanneri, siis läpivalaisulaite, jo, jolla saattoi läpivalaistaa hyvin isojakin paketteja. Se oli hieno saavutus heidän mielestään, mutta kukaan ei voinut valvoa, mitä siellä vapaasatamassa säilytettiin tehtiin eh, ihan samoin kuin eh, pankkien tallelokerot aiemmin. Yksi vain pankilla, toinen omistajalla ja kukaan ei voinut eh, valvoa, mitä siellä pidettiin. Ja ihan sama tuolla Luxemburissa, no eihän tätä nyt jotenkään kolta voi verrata pankin tallelokeroon, mutta ihan yhtä lailla oli täysin epätietoisuuden vallassa, että mitä siellä mitä siellä säilytettiin. Eli minä katson, että paitsi kansallisten viranomaisten, myös Euroopan unionin viranomaisten pitäisi olla tässä työssä mukana. Ja Panama-paperit kokonaisuudessa 400 tapausta, 100 pankkeja, toiset 100 asianajia ja muita. Ja pankkien ja muiden viranomaisten ja viranomaisten kohdalla toteutettiin tutkimuksia, mutta mitä tulee vero neuvojiin, niin ei tapahtunut yhtään mitään, ketään ei saatu vastuuseen. Eli nyt Luxemburgin pimeät rahat ovat siirtyneet sinne vapaasatamaan. Niin, tämähän on ihan selvää. Eli tulkkihan muka tätä nyt sitten valvoi. Ei tietenkään valvo, kun ei ole voimavaroja. Ja siksipä tällä tehdyt ehdotukset siitä, että eurooppalainen toimielin olisi vastuussa, on mielestäni oikein hyvä ajatus. mitä mieltä asiantuntija tästä mahtaa olla? Kiitos. So experts, Kiitoksia ne sitten. Mitä asiantuntijat vastatkaa? Se myös pohjukan tulista tietysti on tulli, maksut, ne matalat antiikkit esineitä, keräilyautoja, sikareja, viinejä, arvokoruja, tietoja myös. Entä sitten näiden ihmisten koulutus? Tätä pitää myös miettiä. Nämä tuli viranomaisia, eivät ole mitään taidehistorioitsijoita eikä muuta. Sitten haluaisin vielä sitä yhden täsmennyksen ja vasta ehkä teidän esittämänne kysymykseen. Tämä varoita voidaan loputtomiin täällä varastoida, ne, niitä voidaan myös myydä eri toimijoiden kesken ja välillä sitten yleensä annetaan tällainen tulli-ilmoitus ja voidaan sanoa, että sellainen ilmoitus on tehty, mutta asiat voivat eh, virua loputtomiin näissä varastoissa. Sitten vielä valvonnasta ja kontrollista tämä on hiukan hämmästyttänyt nimittäin yhden on siis joukko näitä eri yrityksiä, jotka kontrolloivat tätä free, vapaa-satamaa. Helposti löytyy miljoonia sivuja, joissa kerrotaan, kuka mitäkin tekee, mutta haluaisin nyt vain sanoa sen, että tällainen kontrolli on siis vapastamisen johto. Siellä on säännöllisesti kansainvälisiä vierailuja ja onnitellaan turvallisuuspuolesta. Hän on varsinainen bunkkeri ja linnake. Ja puhutaan, että se on siis avointa sen toiminta. Ja monessa yhteydessä että mä näkyy myös näistä vastauksista. Ranskan tullidelegaatio vieraili ja onnitteli he, yritystä heidän avoimuudestaan. Koskaan kuitenkin Ranskan tulli ei ole siellä mutta Me tarkastimme tämän asian nimittäin. Siis mitä sitten voidaan yleensä kontrolloida, kontrolloidakaan, koska viranomaiset eivät laadi mitään asiakirjoja, niin ei voida kyllä väittää, että toiminta olisi jotenkin avointa. Herra Vernier, Vernier kutsuttiin kyllä tänään paikalle. Hän on entinen Ranskan tulin korkea viranomainen. Siis ehkä pari hänen ystävänsä Ranskatusta on käynyt kylässä vähän. Mutta siinä kaikkia sitten tästä on tullut tällainen argumentti heille. He väittävät, että Ranskan tullin, tullista on siellä tehty virallinen vierailu, mutta se on ihan väärää tietoa. Tarkastin tämän asian itse Ranskan viranomaisilta. Sitten vielä yksi juttu. Herra Langen on vielä täällä paikan päällä. Kun kun on keskustellut heidän kanssaan, he ovat myös selittäneet minulle, että panavaliokunnan jäsenet ovat myöntäneet, että erehtyivät tästä Luxemburgin tilanteesta ja kaikki sujuuko siellä aivan mainiosti. No en tiedä, kuka teidän valiokunnastanne siellä kävi, ehkä Rova Gomez voi kertoa. Joka tapauksessa paljon tietoja tästä yrityksestä on, ja usein journalisteja kutsutaan paikalle ja kerrotaan vaikka jostakin taulun restaura- restauroinnista. Yves Bouvier muun muassa on ollut äh, kirjoittanut tästä taidepuolesta. Tämä on kiista, joka liittyy 400 miljoonaa euroa. Sitten on to, toinen ranskalainen osakkeenomistaja, edustaja herra Toma, jota tällä hetkellä tutkitaan. pikasson teosten varastamista. Tämä on vähän monimutkainen kysymys, joka liittyy perimyskysymyksiin myös. Sitten kolmas henkilö Jean-Marc Peretti, joiden nimet löytyvät jatkuvasti eri asiakirjoista ja artikkeleista kun olen kirjoittanut tästä asioista, niin minua on uhkailtu ja herjattu, mutta tämä henkilö toimi liiketoimissa Pariisissa ja hänen yrityksensä suljettiin 2009. Niin Jatkuvasti hänen nimensä kuitenkin nousee esille eri kirjoituksissa tämä, sen salakuljetustoimintaan, korsikalaiseen jengiin tavallaan. Hänen nimensä löytyy myös erilaisista mm, mafiakirjoituksista. Tämän verran tiedän nyt näistä osakkeenomistajista. Yeah. Okay. Yeah, Selvä. Ja sitten seuraava. Vierailun jälkeen äh, tämä Vapaasatama järjesti lehdistötilaisuuden. Siellä oli hiukan ristiriitaa. Itse en ollut paikalla, mutta minun tietääkseni mitään vapautusta ei kyllä annettu. que plusieurs députés euh, lui ont dit Edustajat äh, kuulemma kävivät paikan päällä, tästä meille kirjoitettiin. Olimme hiukan sellaisessa tilanteessa, missä joku sanoi, että kaikki on aivan avointa, voin vakuuttaa teille, että kontrolli toimii, mutta en tiedä kuitenkaan, mitä tänne tulee, koska tämä ei kuulu minulle, vuokraamme vain näitä tiloja. Siis tässä heitellään palloa tullin ja viranomaisten kesken. Olen todennut kuitenkin, että edessä on, että on satoja, tai nämä osakkeenomistajat liittyvät satoihin eri yrityksiin, ja sitten ongelmaksi tulee tietojen käsittely, koska mm, tietoja on ihan siis tuhansi tai näitä sivuja. Suurin osa yrityksistä on, on tällaisia valeyrityksiä, nolla työntekijä ja niin edelleen, siis pelkkiä taseyrityksiä. Thank you. Kiitoksia. Aivan selvennyksen vuoksi sen lisäksi, mitä tässä todettiin, niin mitään virallista panavaliokunnan äh, vierailua tai lausuntoa ei ole tapahtunut eikä annettu. Uh, uh, ja herra Piazzardi, niin minä halusin vain selventää tiettyä asiaa. Nä, tässä nyt tarkastellaan sitä, että tässä nyt jotenkin ollaan tukemassa erityistalousalueita. Ei näin ole suinkaan. En toisaalta voi sanoa, että olisimme niitä vastaankaan, mutta minä esittelin tässä nyt vain tutkimuksen, joka koski 20 vuoden toiminta-aikaa. Ja siellä on joitakin tietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä, kun arvioidaan – voidaan käyttää hyväksi, kun katsotaan tulevaisuuteen ja mietitään, kuinka erityistalousalue voi toimia. Tällaista työtä ei ollut tarjolla aikaisemmin ja se on maailman ö, pankin rahoittama se tutkimus. Ja sitten toiseksi toteaisin, että, että on niin, että meidän pitäisi jotenkin olla käytännönläheisiä myöskin maantieteelliseltä kannalta katsottuna. Kun tarkastellaan vaikka Afrikan kaltaista manteretta, niin silloinhan puhutaan kasvusta tai sitten kuljetuskäytävistä ja sitten tuesta erityistalousalueille. Eli me emme voi jättää huomiota tämän kaltaisia todellisuuksia. Mutta jos me jotenkin tuemme sitten näitä erityistalousalueita, niin se on ilman muuta hallinnolliselta kannalta tapahtuvaa tukea. Esimerkiksi nyt maailmanlaajuiset hallintaa koskevat indikaattorit ovat asioita, joita sovellamme. Me emme missään mielessä ole asettamassa kasvua ja hallinnointia vastakkain. Kiitos. Minä kuulun niihin jäseniin, jotka olimme mukana äh, Luxemburgin vapaa satama vierailulla. Ja tuntui kyllä äh, melkein sieltä, kun olisi ollut James Bond-elokuvassa. Olipa tosi jännittävää kyllä vierailla siellä ja pahoittelen sitä, että tänään Vapaa-Sataman edustajia eikä myöskään Luxemburgin viranomaisten edustajia ole täällä paikalla, koska monet kysymykset äh, keskittyvät näihin taustoihin, joita haluaisimme valaista ei ole edes tiedossa, tai meille jäsenille ainakin annettiin ymmärtää, ettei edes tiedetä, kuka ähm, tämän vapaasataman omistaa ja mitä siellä säilytetään. Eli tämä on kuin musta aukko. Avoimuutta ei ole yhtään. Niin, äh, sitten kysymykseni. Ähm, tiedättekö te nyttemmin, mitä, mitä siellä, mitä siellä äh, Äh, säilytetään, minkä arvoisia tavaroita ja miksi nuo pikassot eivät ole museossa taikka rikkaan sheikin äh, huvilassa seinällä. Miksi pikasson äh, hienoja taideteoksia säilytetään jossain konteissa satamassa? Eihän tässä voi olla muuta syytä kuin se, että niitä halutaan pitää piilossa. Ja todella tuon viidennen rahanpesudirektiivin tilanne, riittääkö se vai tulisiko sitä kiristää entisestään ja uudistaa ja tarvittaisiinko lisää henkilöstöä, lisää materiaalia ja kollega Langen viittasi vielä siihen, että mitä me näimme niin, Lux Charity ja muita, siis ihan tällaisia pöytälaatikkoyrityksiä, pöytälaatikkoyrityksiä, mutta mutta ovatko ne sitten ikään kuin linkkinä omistajan välillä ja veroviranomaisen välillä? Ovatko ne oikeastaan ainoa taho? Koska minulla oli sellainen vaikutelma, että kukaan ei tiennyt, mitä siellä säilytetään. Kukaan ei tiennyt yhtään mitään. Ja oli sellainen olo, että tässä Eh, ei päästy puusta pitkään, aina oli seinä vastassa. Eli kun ajatellaan näitä välikäsiä, niin eh, eikö heidän täytyisi ihan lainsäädännöllisten velvoitteidenkin pohjalta tietää enemmän kuin mitä kertovat tietävänsä? Thank you. Uh, eh, Mr. Grasse. Ja sitten herra Grasse. Just pour conclure aussi, donc euh, il y a des questions qui se rejoignent. Niin tässä tehtiin kysymyksiä. Eli kysymyksiä tämän vierailun jälkeen, kun kirjoitetaan että artikkeleita Freeport-yrityksestä, eh, eivät aikaisemminkaan olleet kovin avoimia, nyt on ollut vielä vaikeampaa. Minkä takia? Miksi sitten ihmiset jättävät taideteoksia Freeportin kaltaisiin yrityksiin? Ehkä jotakin peiteltävää, mutta uskon myös, että tässä on kyse taidemarkkinoiden spekulaatisesta luonteesta. Se on muuttunut ja ihmiset vähät välittävät siitä, etteivät nämä teokset löydy, löydy tietään museoihin. Kyse on siitä, että taidemarkkinat ovat todella keinottelevat markkinat nykyään ja tätä kautta vo- voi välttyä verotukselta muun muassa. Sitten yksi kysymys, joka voidaan esittää vapaasatamen kohdalla, on puhuttu paljon automaattisesta tiedonvaihdosta EU-ssa, mutta kun ajatellaan verohallituksen osalla, mutta ainakin vapaasatamat jotenkin välttyvät tältä tiedonvaihdolta. Esimerkiksi espanjalaiset voivat sijoittaa jotakin omaisuuttaan. Luxemburgin usko, että Espanjan veroviranomaiset tätä tietävät. Tälläkin tasolla kannattaisi hiukan alkaa tutkia asioita. Kiitoksia. Ja olisiko vielä joku muu, joka haluaisi sanoa sanasen ei? Eli siirrymme Alden vuorolle. Wolf Klintz. Kiitos. Se, että tässä kyse on nämä taloudellisessa rikollisuudesta, ei ole mitään uutta, mutta mutta olen kyllä aika yllättynyt, kun kuulen tästä suuruusluokasta. Nyt puhutaan siis miljardeista, eli onhan tämä nyt ihan valtavaa, valtavaa kaiken kaikkiaan. Mm. Mistä me tiedämme, että näitä vapaa satamia lisäksi käytetä hämäriin, laittomiin liiketoimiin, miksei tehtäisi niin kuin äh, uhkapelien äh, suhteen. Uhkapeleissähän liikkuu myös paljon äh, rikollista energiaa ja mm, pimeää rahaa. Miksei kielletä tätä, ainakin Euroopan unionissa? Ymmärrän, että ehkä Etiopiassa tai muualla sitten tämän kaltaista toimintaa täytyy olla, mutta miksei kiellettäisi sitä Euroopan unionissa? Kielletään ensinnäkin ja toiseksi, kun ajatellaan sitten varaa hallinnon ja hallitusten edustajien plus sitten näiden hämärien, hämärän liiketoimintaa tai vapaasatamatoimintaa harjoittavien välillä voi olla aika läheinenkin yhteys. Esimerkiksi Luxemburgilainen valtiosihteeri oli tällaisessa toiminnassa mukana. Eli ehkä pää... Ö, intressi käynnistää tämän kaltaista toimintaa olisi pienempi, jos seuraamuksia olisi Äh, tulossa. Ja niin kuin täällä todettiin, tarvitaan vahvempi eurooppalainen viranomainen, joka estää tällaisen toiminnan tai valvoo tällaista toimintaa. Toisaalta samaan aikaan tiedämme kaikki, että paljon menee aikaa tällaisen viranomaisen perustamiseen Euroopan unionissa. Siihen tarvitaan paljon aikaa ja kaikki lainsäädäntö täytyy käydä läpi ja komission, neuvosto, parlamentin täytyy tehdä päätöksiä ja tässä menee toki paljon aikaa. Tällä Äh, lainsäädäntökaudella, joka päättyy ensi vuoden huhtikuussa. Tätä ei enää voida saada aikaan, joten kysyisinkin, että kannattaisiko pikemminkin edes lyhyellä aikavälillä antaa pankkiviranomaiselle tämä tehtävä niin, että saataisiin edessä äh, hiukan äh, jalkaa oven väliin. Sitten vielä kolmas kysymykseni, miten on mahdollista, että että talousrikosyksiköt Euroopan unionin yksittäisissä ja jäsenvaltioissa ovat niin alimiehitettyjä, että eivät voi tehdä tehokkaasti työtään. Eikö tässä voitaisi antaa niille lisää työvoimaa ja saada asioita liikkeelle? Kiitos. Kiitoksia. Ja kukas haluaisi vastata, herra Karl? Um, Yritän vastata johonkin kysymykseen. Lähdetään kolmannesta liikkeestä rahanpesun selvittelykeskukset, joista nyt hiukan jotakin tiedän. Ne ovat riippuvaisia alueellisesta budjetista tai maa, maan talousbudjetista. Ne, niillä on maan sisäinen henkilökunta, niillä on e- eri kokoisia budjetteja, mitä hallitukset ovat missäkin myöntäneet, joten tämä riippuu todella, todellakin maasta toiseen siis se, kuinka tehokkaita ne ovat. En nyt mainitse mitään nimiä, mutta tuota, joku pienempi maa, jolla on vähemmän resursseja näihin asioihin ja sitten valtavasti rahaa kulkee kuitenkin tämän maan kautta, ja Baltian maa tai Irlanti. Mm, niillä ei ole tarpeeksi rahaa tutkia näitä asioita kunnolla ja tämän takia ehkä EUsta voitaisiin löytää jonkinlainen kollektiivinen tapa Mm, koordinoida rahoitusta ja ammattitaitoista henkilöä ja avustaa koulutuksessa ja miten kehitetään näitä rahanpysyselittelykeskuksia ja saada ne tehokkaammaksi niin evasta vaikka No jotakin kyllä pitää tehdä, jotta muutetaan tämän tilannetta. Ei voi olla niin, että Viro, Latvia, Malta, ja sitten seura- taas seuraava iso ongelma syntyy, ja koska mitään asialla ei tehdä, on sitten pankkiviranomainen johtoasemassa vai kuka, mikä tahansa tässä voi auttaa, niin se pitää valita. Tietysti on paljon infrastruktuuria jo olemassa, mutta silti ei oikein saada ongelmasta kiinni. Tarvitaan enemmän vaatimuksia rahaliikkeiden valvojille, onko se sitten pankkilaitoksesta tai onko se kirja, kirjanpitoyrityksistä, missä tahansa, joka on vastuussa EU-direktiivistä ja vastuussa näiden epäilyttävien transaktio raportin laatimista. Sitten tiedän hiukan myös taidemarkkinoista se on oikeastaan ihan täydellinen markkina-alue. Siellä raha pyörii mukavasti ja mitä, mikä viimeisen kymmenen vuoden aikana on muuttunut, on sijoitukset taiteeseen ja vapaa-satamat ja alueet, jotka varastoivat äh, rahaa taiteeseen. Ja se on ihan legitiimi tapa mahdollisesti, mutta tätä koska asioita, tavaroita voidaan myydä todella nopeasti, kukaan ei ymmärrä arvoa. Sitten se siirretään arvoa, maalauksen arvoa, onko se sitten Mona Lisa tai Picasso tai mikä tahansa, kuinka paljon se maksaa. Yksityisissä kaupoissa se voi, hinta voi olla ihan mikä tahansa, ja tulliviranomaiset ja eri viranomaiset, jotka asiaa tarkastelevat, heillä on hyvin vaikea tehtävä pysyä asioista perille On kyse sitten Hongkonglaista ostajasta, joka hankkii itselleen Picasson Ankolosta. Hän käyttää tässä sata, vapaasatamaa välikäteen. Ja kyllä näitä asioita voitaisiin tarkastella. Tarvitaanko paikan päällä tapahtuvia tarkastuksia vai miten saadaan paljon enemmän avoimuutta aikaan tällaisten kauppojen ympärillä? Wow. Kiitokset. No niin. Sitten, ja siellä olisi vielä yksi lisäys. Taisin vielä jotakin tästä kontrollista ongelmana on se, että tämä ei ole rahoituspalvelua, tämä liittyy logistiseen puoleen. Tällainen paikka tavallaan pääsee täysin perinteisestä taloudellisesta valvonnasta. Tässä siis käsitellään ihan laillista logistiikkaa ja valvonta on vaikeaa. Tietenkin kun ajatellaan taideteosten varastointia, niin jos varastoi vaikka miljoona taideteosta Geneven vapaasatamaan, sama tapahtui sitten Luxemburgissa ja myös vaikka Singaporessa. Kiitoksia ja sitten sosiaalidemokraatit. Ramon. Presidente, yo tengo dos preguntas. Kiitoksia. Minulla on pari kysymystä teille. Ensinnäkin mitä tulee tähän Luxemburgin Freeportin yritykseen. Voisitko kertoa meille, herra Gessler, onko joku taho Luxemburgissa, joka on vastuussa asiakkaiden hankkimista Freeport-yrityksellä ja onko sillä päämajoja muissa Euroopan pääkaupungeissa, joissa etsitään sille asiakkaita. Onko siis jo olemassa tällainen organisaatio. Ja sitten herra Kaarille kysymys rahanpesuvastaisesta toiminnasta. Minä sanoisin, että eurooppalaiset pankit ovat alkaneet pikkuhiljaa toimia todella vastuullisesti tämän ongelman tiimoilta, koska viime päivinä juuri olemme esimerkiksi saaneet tietoa, te puhuitte vaikka tästä pelotevaikutuksesta. No, otetaan nyt vaikka ING-pankki, se sai sanktion ja Danske Bank Virossa sai myös sakon. Sitten jotkut pankit ovat joutuneet sulkemaan toimintansa, esimerkiksi Andorlainen pankki ja niin edelleen. Onko olemassa pankkijärjestelmässä tiettyä pelkoa riittävässä määrin? Ja sitten kysyisin, eikö pitäisi tapahtua samoin kuin kuten suurten juristi toimistojen, asianajotoimistojen kohdalla, jota todellakin pelon kautta voitaisiin vaikuttaa asioihin, koska te puhuitte, viittasitte tähän, siis me pankit ovat alkaneet toimia rahanpesua vastaan, vai mitä pitäisi tapahtua, jota tässäkin asiassa edistyttäisiin? Euh, donc sur la question de la promotion du port niin satamien ja näitä tahoja nyt kohdalla, jotka valvovat näitä yrityksiä. Luxemburgissa on yksi tällainen taho, joka hankkii asiakkaita ja sitten se taidemarkkinat ovat lähes täysin sääntelemättömät markkinat. Ja vapaa sataman osakkeenomistajat ovat mukana taidemarkkinoilla, he käyvät taidemessuilla, tekevät työtä eri gallerioiden kanssa Euroopassa – ja näin saadaan asiakkoita, mutta nyt tämä ei enää toimi ollenkaan Freeportin kohdalla tällä tavalla Luxemburgissa. Ja on, sitten kun nämä yhdeksän yritystä, jotka lainaavat, vuokraavat tiloja Freeportista, ja siellä on kyse esimerkiksi taulujen restauroinnista tai logisista kysymyksistä. Siis niin kuin sanoin, tämä on tällaista logistiikkaa ja kaikki se tapahtuu hien, erittäin hienovaraisesti diskreetisti ei mainosteta lehdissä eikä TV:ssä. Um, in respect to your question of, of what else could be done in mitä tulee kysymykseen siihen, että mitä voitaisiin tehdä enemmän ja että miten pankit voisivat levittää pelkoa tai tällaista peloitetta, Kyllähän asiat ovat menneet kovasti eteenpäin mm, siitä, mitä se oli muutama vuosi sitten. USA esimerkiksi asetetaan valtavia sakkoja nykyisin, ihan miljardien dollarin sakkoja, mutta Latviassa esimerkiksi pienemmät pankit ovat joutuneet mm, sulkemaan ovensa tällaisen seurauksena, mutta kuinka voitaisiin päästä pidemmälle? No yksinkertainen vastaus on äh, asettaa vastuulliset syytteeseen ja saattaa heidät vankilaan. Jos nyt saisi heitettyä vankilaan tällaiset tyypit, niin se kyllä vaikuttaisi todella vahvasti pankkiiri tai esimerkiksi lakimies tai joku tällaisen järjestelmän pomo. Pistetään pelkien taakse tällaiset henkilöt, niin se kyllä varmasti olisi peloitevaikutus sinällänsä, uskoisin. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten meillä on vielä pari minuuttia. Haluaisiko joku käyttää vielä puheenvuoron ilman puhujalistaa? Ei näyttäisi olevan. Nyt pyydänkin sitten Jeppe Kofod, Kofodia yhteisesittelijänä sanomaan jotakin, jos haluaa. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset panelisteille näistä hyvin äh, rehellisistä suorista vastauksista meille. Ei tässä nyt paljon päätelmiä voi tehdä, mutta mielestäni ilmeistä on, että meillä on kyllä seurantatyötä paljon tehtävää näiden kutsu, niin kutsuttujen kultaisten viisumien suhteen, mutta myös vapaa-satamien, joista puhumme nyt, on hyvin tärkeää, että syvennymme myös niihin. Ja mielestäni on ihan selvää, että meillä on tällainen vapaa satamien rinnakkaissa järjestelmä, se voi toki olla, niin kuin Kars sanoi, turvallinen säilytyspaikka arvoesineille, mutta nehän voivat jäädä sinne ikuiseksi ajaksi ja omistaa ja saattaa myydä ne, ne voivat vaihtaa omistajaa ilman mitään valvontaa. Eli tässä kyllä on hyvin helppoa käydä laitonta kauppaa laittomalla rahalla. Ja mietin, että mitenkä tämä järjestelmä määritelmä hyödyttää reaalitaloutta, jos mitenkään. Ei sillä taida reaalitaloudelle mitään äh, hyötyä olla, joten kun nyt katsotaan sitä, miten nämä, äh, äh, mitkä ovat jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia asioita, mitkä Euroopan unionin, niin sehän nyt on toki selvää, että näitä rajoja ei voi äh, määrittää, mutta kyllä meidän esittelijöinä täytyy asiaa tarkastella ja tietenkin myös sitten saattaa syyllisiä syytteeseen ja tarvitaan kyllä selkeitä Euroopan unionin laajuisia yhteisiä sääntöjä ja mm, tietenkin toimivaltamme puitteissa. Ja kun nyt meillä on unioni, niin sopimuksen artikla sanoo, että jäsenvaltioiden täytyy toimia rehellisesti yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa, ja tämä nyt koskee myös rahanpesua niin kuin muitakin aloja, joten ihan sopimuksenkin kirjaimen mukaan rahanpesun suhteen ja muuten on tärkeää kyllä meidän mennä tässä pidemmälle, mutta hyvä, että näin valaistaan näitä eri asioita ja voitte olla varmoja siitä, että me tulemme kyllä tätä keskustelua jatkamaan. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia Jeppe. Tämä oikeastaan vetäjäkin paneelimme oikein hyvin yhteen. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia puheenvuoroistanne, osallistumisestanne todella arvostan sitä kovasti. Ja kysyn, että onko jäsenillä nyt vielä muissa asioissa jotakin mielessään ei näyttäisi olevan, joten kerron, että seuraava valiokunnan kokous pidetään torstaina 18. lokakuuta kello kaksi iltapäivällä workshop-muotoisena. Kiitos paljon. Tämä kokous on nyt päättynyt.